Dear colleagues, we can... Uh, Hyvät kollegat, nyt voimme aloittaa kokouksemme. Ensimmäinen asia esityslistalla on esityslistan hyväksyminen. Muistuttaisin kollegoita siitä, että äänestys edustaja Fjellnerin mietintöluonnoksesta, luonnoksesta, joka liittyy tyyppihyväksyntään, eli kohta 11, joka oli määrä käsitellä huomispäivänä, on lykätty valikunnan kokoukseen kerrastaan 28.29. päivä. Mikäli teillä mitään vastalauseita, tällä pienellä muutoksella esitystä voitaneen hyväksyä. Kohta kolme ilmoitusasiat. Life-työryhmän kokous Huomenna 8. marraskuuta 3, kello 13-15 salissa ASP 3G2. Paikalla on virkamieshenkilöstöä, jotka vastaavat LIFE-ohjelmasta ympäristö- ja EASME-pääosastoilla. Lisäksi Region Fertan Ruura matka, sinne suuntautuva matka Saksaan Esseniin järjestettiin 19. ja 21. päivä syyskuuta. Kokoisessa kirjajoukossa on tietoa tuosta missiosta. Kohta kolme ilmoitusasioissa yhteinen Agrin, Envin ja Itren kokous järjestetään Strasbourgissa maanantaina 21. marraskuuta kello 19. Se tarkastelee eu metsästrategiaa. Paikalla on komissaari Hogan. Esityksestä luonnosta tullaan pian teille toimittamaan. Tänään tulkkaus on saatu 21 kielellä ja ne tavannoista on sähköisessä muodossa on saatavilla kokouksen asiakirjata. Koko lähetetään myöskin suoratoistona internetin välityksellä. Sitten kohdassa neljä. Täytyy muistuttaa siitä, että 23. ja 24. toukokuuta ja 21. kesäkuuta, 11. ja 12. heinäkuuta ja 8. syyskuuta kokouksien pöytäkirjat on toimitettu teille, mikäli kukaan ei sitä huomioita, pöytäkirjat katsotaan hyväksytyksi. Sitten voimme kohtaan viisi esityslistalla. Meidän on määrä keskustella Euroopan kemikaaliviraston johtajan Hert Dansetin kanssa. Kuten tiedätte, me käymme aina aika ajoin vuoropuhelua ekan pääjohtajan kanssa. Nyt on edessä vuotuinen jäsenelty vuoropuhelu kanssaan. Tänään me voimme keskustella viraston toi työohjelmasta erityisestikin strategiasta vuoteen 2018 saakka, strategisista tavoitteista vuoteen 2018 saakka. Annan puheenvuoron ensin herra Tansitille ja sitten valikunnan jäsenet saavat puheenvuoroja. Olkaa hyvä, herra pääjohtaja. Thank you and uh, good afternoon. Kiitos. Hyvää iltapäivää. Puheenjohtaja, varapuheenjohtajat, valikunnan jäsenet. Minulla on suuri ilo olla paikalla käymässä näkemysten vaihtoa EKKA-viraston toiminnasta. Johdannossani haluaisin kertoa viraston toiminnasta ja siitä kontekstista, jossa se toimii, aivan erityisesti miten pyrimme puuttumaan Euroopan kohtaamiin haasteisiin. Haluaisin mainita myös omia haasteitani. Mielelläni kuuntelen myös teidän palautettanne ja vastaan kysymyksiin, jos niitä puheenvuoron jälkeen on. Elämme haastavia aikoja. Kansalaiset ovat etääntyneet, talouskasvu on hidasta, on suuria huolia ilmastoon ja saastumiseen liittyen. Teidän täytyy nyt keskeisinä toimijoina vastata näihin haasteisiin. Minun mielestäni kaikkien eurooppalaisten instituutioiden on yhdessä löydettävä ratkaisuja, muuten me olemme vain osa ongelmaa. Haluan selittää, miten oma virastoni tässä työssä toimii. Ensin täytyy tunnustaa, mikä sujuu hyvin Euroopassa – Ensinnäkin me olemme johtajia turvallisempien kemikaalien alalla ja tästä on syytä olla ylpeitä. Markus Aurelius sanoi kauan sitten, että matkiminen on vilpittömin imartelu on vilpittömin mm, imartelun muoto. Puhuisin ensin, ensin, ensinnäkin myönteisestä vaikutuksesta kansalaisten kannalta. Me teemme Euroopasta turvallisemman. Totta kai tämä parannus ei tapahdu kädenkäänteessä. REACH asetus oli vallankumous, mutta sen vaikutus on pikemminkin hiljaista kehitystä. Se ei välttämättä päädy aina otsikoihin, mutta on kuitenkin totta, että tehokkaasti, hiljaa, kulissien takana – se laki, jonka te olette hyväksyneet yli kymmenen vuotta sitten, vaikuttaa myönteisellä tavalla ihmisten terveyteen ja ympäristöön kaiken kannalta. Tästä yksi konkreettinen esimerkki, miten REACH-asetus tekee meistä terveempiä, kun autetaan ympäristön tilaa, säästetään myös sama, saman aikaan rahaa. Kun ajatellaan vaikkapa lyijyä, niin mm, sitähän löytyy printtipaidoista, vetoketjuista ja kierrätysmuovista. Lyijy aiheuttaa pysyvää haittaa esimerkiksi aivojen kehitykselle, erityisesti lapsille, alle kolmivuotiaille lapsille. Ritsin ansiosta lyijyn käyttöä on rajoitettu tällaisissa tuotteissa. Se tarkoittaa sitä, että 13 miljoonaa nuorta ei enää altistu lyijylle ja näin heitä voidaan suojella, heidän terveyttä voidaan suojella ja näin myös kustannuksissa voidaan säästää. Meillä on myös paljon muita esimerkkejä. Meillä on satoja muitakin vaarallisia aineita, joita nyt valvotaan tehokkaammin. Yritykset Euroopassa käyttävät niitä, käyttävät myös lisääntyvää tietoisuutta näistä aineista, jotta markkinoille saadaan turvallisempia tuotteita. Yritykset ovat ryhtyneet toimiin eri teollisuuden aloilla, jotta vaaralliset tuotteet saadaan markkinoilta pois oma-aloitteisesti. Tämä on hyvä uutinen eurooppalaisille. Toinen tärkeä tieto on tieto. Kofi Annan oli oikeassa, kun hän sanoi, että tieto on valta ja informaatio vapauttaa, niin Ritsin kautta voimme tarjota tätä juuri kansalaisillemme. Viime vuonna kerroin, miten olemme voineet parantaa tietoja, joita nettisivujen kautta tarjoamme kemikaaleista. On ilo kertoa, että Tätä palvelua yli kaksi miljoonaa ihmistä on käyttänyt sen jälkeen, kun se käynnistettiin tammikuussa. He käyttävät palvelua ja löytävät tietoa tiettyjen kemikaalien vaikutuksista joko heihin itseensä, perheisiinsä, työntekijöihin, asiakkaisiin tai ympäristöön. Ja tämä tieto vaikuttaa niihin valintoihin, joita he tekevät. Kyseessä on hyvin kattava tietokanta kemikaaleista, kaikista kattavin maailmanlaajuisesti. Siellä on 120 000 aineesta helposti ymmärrettävää tietoa. Tällä hetkellä työstämme myös ladattavaa versiota niin, että tutkijat ja journalistit voivat analysoida, vertailla ja yhdistää tietoa luovilla tavoilla, ja tämä lisää suojaa ja tietoisuuttamme. Nyt kun Meillä on hyödyllistä tietoa kansalaisten käytössä. Työstämme juuri heitä silmällä pitäen uutta nettisivua. Siellä on tietoa myös nanomateriaaleista. Niin kuin tiedätte, komissio on pyytänyt meitä ähm, järjestämään eurooppalaisen nanomateriaalien seurantakeskuksen ja teemme parhaamme, jotta kuluttajat saavat luotettavaa tietoa nanomateriaaleista, joille he mahdollisesti altistuvat kansalaiset ottavat entistä enemmän yhteyttä myös suoraan ekavirastoon. virastoon Tätä me kovasti arvostamme. Kyse on luottamuksen osoituksessa sen suhteen, miten me heitä neuvomme. Kuumat aiheet kansalaisten keskuudessa eivät varmaankaan tule yllätyksenä meille. Ensinnäkin glyfosaatti on mainittava. Jotkut tieteilijät pitävät glyfosaattia syöpää aiheuttavana aineena. Me olemme toimineet avoimesti kansalaisten suuntaan, olemme selittäneet heille harmonisointiprosessia, olemme kertoneet eturistiriidoista, järjestäneet julkisen kuulumisen, kuulemisen ja järjestäneet myöskin eri toimijoiden esityksiä omassa komiteassa. Me toivomme, että riskinarviointikomitea voi ottaa kantaa glyfosaattikysymykseen vielä ennen ensi kesää. Toinen tärkeä aihe on kemikaalien eläinkoekysymys. Kansalaiset haluavat, että eläinkokeet lopetetaan ainakin, tai ainakin niitä äh, tehdään mahdollisimman vähän. Niin kuin tiedätte, niistä luopuminen ei ole mahdollista. On tiettyjä ominaisuuksia, kuten syöpää aiheuttavuus tai äh, lisääntymisterveyteen äh, kohdistuvat haittavaikutukset, joihin tarvitaan eläinkokeita, mutta haluamme kuitenkin niitä järjestettävän mahdollisimman vähän niin, että pyrittäisiin löytämään mahdollisia vaihtoehtoja ja yritykset voisivat nimenomaan turvautua näihin vaihtoehtoisiin menetelmiin ennen kuin pyytävät lupaa järjestää eläinkokeita. Tästä järjestetään myös konferenssi joulukuussa. Mainitsin myös hitaan talouskasvun. Kemian ja metalliteollisuus on aivan huolellisen tärkeää talouden kannalta, kun ajatellaan tulojen synnyttämistä ja ennen kaikkea sen takia, että kyseessä on koko Euroopan tuotantotalouden äh, selkäranka. Hyvin toimiva kemian, alan, kemian ala on aivan elintärkeätä. Kemian tuotteiden turvallinen käyttö on taloudellisesti järkevää ja tätä kautta saamme myös vihreämpiä tuotteita. REACHin mukaiset tuotteet ovat nyt sellaisia, että niillä on markkinaetua markkinoilla, kun aiomme päästä eroon kaikista vaarallisimmista kemikaaleista. Tätä kautta kannustamme innovatiivisia yrityksiä löytämään turvallisempia vaihtoehtoja. Hiljan Yhdysvalloissa tutkijat ovat havainneet, että EUn lainsäädäntö johtaa siihen, että Euroopassa näitä vaarallisia kemikaaleja korvataan tehokkaammin kuin Yhdysvalloissa. Reachin käyttöönoton jälkeen yli 1500 vihreämpää kemikaalia on rekisteröity. Näin saadaan innovatiivisia ajatuksia markkinoille paljon nopeammin. REACH auttaa meitä vähentämällä oikeudellisia vaatimuksia uusien eh, kemikaalien osalta. Täytyy kuitenkin muistaa, minkälaista palautetta teollisuus meille antaa, minkälaista työtaakkaa REACHin vaatimusten täyttäminen vaatii. Vaaditaan lupamenettelyä silloin, kun kyseessä ovat vaaralliset aineet tai kun kyseessä ovat pienet yritykset, jotka rekisteröivät hyvin pieniä tuotantomääriä. Me teemme kovasti työtä, jotta järjestelmä olisi toimiva ja ennakoitavissa oleva ja yrityksellä olisi siihen varaa. Tarvitsemme tähän totta kai tukea myös Euroopan tasolta. Sääntöjen noudattaminen on kaikkien etujen mukaista. Sitten mainitsisin erään seikan, joka liittyy talouskasvuun ja kilpailukykyyn, jossa myös teillä voi olla tärkeä rooli. Eurooppalaiset yritykset ovat investoineet paljon aikaa ja rahaa ja tuottaneet sitä tietoa, jota Riisin pohjalta tarvitsemme. On hyvin tärkeää, että nämä investoinnit tuottavat myös tuottoa niin, että saamme turvallisempia kemikaaleja ja myös velvoitteet täyttyvät. Totta kai näitä tietoja voidaan käyttää työntekijöiden suojelun pohjana, myös ilman ja veden säätelylainsäädännön pohjana. Jotta tämä onnistuisi EUn lainsäädännössä, niin voisimme auttaa EUn teollisuutta valtavasti ja tehdä myös sääntöjen noudattamisesta tehokkaampaa ja edullisempaa. Talouskasvun kannalta REACH aiheuttaa kustannuksia yrityksille, mutta se on myös kannustamassa innovointia. Pitäisi varmistaa, että niillä investoinneilla, joita teemme turvallisuuteen, saadaan myös tuottoa eurooppalaisille yrityksille. Alussa korostin myös ilmastohuoliamme ja sitä, että hyvin vähistä resursseista on tehtävä uusiutuvia. Sillä tiedolla, jota me keräämme, on merkitystä, kun pohdimme, minkälaisia vaikutuksia kemikaaleilla on ympäristöön. Kemikaalit ovat keskeinen osa kiertotalous, kiertotaloutta. Kiertotaloutta ei saada aikaiseksi, jos emme ole tietoisia mikä valvo tehokkaammin kaikista vaarallisempia kemikaaleja. Me haluamme eurooppalaista politiikkaa tällä alalla. Tästä voi tulla jälleen esimerkki siitä, kuinka Eurooppa on johtoasemassa. Komissiolle tämä on totta kai haaste, jotta kunnianhimoiset tavoitteet täyttyvät. Tässä täytyy muistaa myös tämä valiokunta ja sen rooli. Haluaisin kertoa myös omista haasteistani. Niin kuin tiedätte, mandaattini viimeisin vuosi lähestyy ja olen saanut inspiraatiota presidentti Obaman sanoista – minä olen tässä vain viestikapulan välittäjä. Haluan välittää kapulan seuraajalleni, niin jotta hän saa hyvän alun. Tässä seuraavat kolme asiaa, jotka ovat nyt mielessäni. Ensinnäkin meillä on rekisteröinnin määräaika REACH-asetuksessa vuonna 2018. Tämä on äärimmäisen tärkeää. Jos pysymme määräajassa, niin pääsemme tavoitteisiin niin, että olemme täysin tietoisia, mitä kemikaaleja Euroopan markkinoilla tänä päivänä on. Yritykset rekisteröivät kemikaaleja ennen määräaikaa äh, ennätyksellisen paljon. Äh, myös sellaisia kemikaaleja, joita tuotetaan vain tonni vuodessa. Huolena on kuitenkin se, että monet yritykset eivät ole kovinkaan tietoisia velvollisuuksistaan, eivätkä kerro myöskään tilanteesta avoimesti kuluttajille, asiakkaille. Tällä voi olla katastrofaalisia seurauksia. Teidän täytyy auttaa meitä välittämään viestiä. Yritysten on varmistettava, että myös kemikaalit, joita tuotetaan hyvin vähän, pitää rekisteröidä. Jos yritykset tarvitsevat apua, niin heidän tulisi olla meihin yhteydessä. Täytyy olla huolissaan myös tietojen laadusta. Noin kaksi kolmasosa kaikista äh, tapauksista, joita olemme tutkineet, on sellaisia, että tiedot eivät ole kattavia – Ennen kaikkea puutteet koskevat kemikaalien vaikutuksia. Näin me emme ole selvillä vesillä, minkälaisia riskejä näiden kemikaalien käyttöön liittyy. Me ja jäsenvaltiot keskitymme sellaisiin tapauksiin, joissa huolet ovat vakavia näiden kemikaalien käytöstä ja joissa vaikutukset voivat olla suurempia. Tämä ongelma on ratkaistava ja jos se sitä vaatii, niin myös eläinkokeita on käytettävä. Emme voi luottaa vain pelkästään virallisen ja hitaaseen päätöksentekoon. Myös teollisuuden on sitouduttava hyvään tiedon laatuun, jotta pääsemme REACHin vaatimusten tasolle. Teidän painostuksenne myös olisi tarpeen. Kolmanneksi mainitsisin lupamenettelyn ja erityisesti sen, miten meidän komiteamme ottavat huomioon sosiotaloudelliset tekijät Teillä, te hyväksyitte päätöslauselman 25. päivä marraskuuta 2015 ja tämän jälkeen meidän hallintoneuvostomme on todella pohtinut sitä kritiikkiä, jota päätöslauselmassa oli ja olemme myös ryhtyneet käytännön toimiin. Olemme käyneet hyödyllisiä keskusteluja komission, parlamentin jäsenten ja sidosryhmien kanssa kesäkuussa siitä roolista, joka sosiotaloudellisella analyysillä voi olla riskinhallinnassa. hallinnassa. Olemme myös työstäneet käytännön ohjetta yrityksille, joka johtaa parempiin sovelluksiin sosiotaloudellisista vaikutuksista. Ja siitä onko olemassa turvallisempia vaihtoehtoja ja mistä syistä niitä ei vielä voida käyttää. Yhdessä komission kanssa haluamme yksinkertaisemman hakemusmenettelyn silloin, kun kyse on varaosista ja aineista, joita tuotetaan hyvin vähän. Haluamme myös johdonmukaisempaa ja ymmärrettävämpää ohjeistusta. Keskustelemme joulukuussa hallintoneuvostossa sitä edistyksestä, jota on saatu aikaan, ja sitten raportoimme teille kirjallisesti. Kiitos puheenjohtaja vielä kerran siitä, että olette kutsuneet minut tänne keskustelemaan kanssani, ja kiitos siitä, että olette kiinnostuneita työstämme. Kiitos siitä, että olette myös puolustaneet resurssointia ensi vuodelle. Haluan myös muistuttaa, miten tärkeässä roolissa yhteys meppimme Julie Görling on. Hän on hyvin sitoutunut tähän työhön. Olen iloinen siitä, että saamme vastaanottaa valiokunnan valio, valtuuskunnan Helsinkiin ensi vuonna. Ja toivon myös, että osa teistä ja henkilöstöstänne osallistuu Görlingin järjestämään tilaisuuteen huomen aamulla parlamentissa. Silloin voitte saada hieman syvällisempää tietoa tekemästämme työstä. Kiitos vielä kerran ja mielelläni vastaan kysymyksiin. Uh, kiitoksia paljon. Nyt voimme aloittaa keskustelun ja annan samatien puheenvuoron Julie Curlingille, joka on meidän yhteyshenkilömme, joka vastaa suhteista kemikaalivirastoon. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia Gert. Kiitoksia ystävällisistä sanoista. En minä käy läpi teidän koko esitystänne. Se oli hyvin, erittäin hyödyllinen ja katsoi tärkeimmät kohdat kyllä näistä. Haluaisin vain erityisen asian tuoda nyt esille. Sen useat toimijat ovat saattaneet tietoisuuteni niin teollisuuden puolelta kuin kansalaisjärjestöistäkin. Ja tässä on kysymys tietojen saatavuudesta. Hieman jo tähän viittasittekin puheenvuorossanne. Tässähän on kyse siitä, että meillä on useita eri virastoja, äh, TICMA ja EFSA, jotka keräävät samantyyppistä tietoa. Ja tämä suuntaushan vain syvenee, kun jatkamme työtämme hormonihäiritsijöiden osalta. Haluaisin siis hieman puhua siitä, miten me voisimme hieman eri tavalla nyt hoitaa tämän asian, siis tiedon, äh, jaon ja niin edelleen, koska jokainen virasto käsittelee hieman eri tavalla näitä tietoja. Viraston oman sisäisen politiikan pohjalta, riippuen siitä, mitä tahoa se edustaa. Jos voisi päästä virastojen kesken yhteisymmärrykseen yhdenmukaisesti yhdenmukaistetusta tietokannasta. Eri toteen, mitä tulee turva, turvallisuustietoihin, tässähän on valtavasti testaustietoa. Tämä on aivan ymmärrettävää ja aivan maalaisjärvilläkin voidaan sanoa, että REACH on tiedon määrä valtaisesti lisännyt, olisi sitten totta tai ei, mutta ainakin tältä vaikuttaa. Ja kun otetaan huomioon, että näin on, ja kansalliset äh, sääntelyviranomaiset myös äh, keräävät tietoa samoin toimittavat tätä virastolle ja teollisuudelle. Ja nyt olemme siinä vaiheessa, että meidän pitäisi pyytää virastoiltamme tällainen yhdenmukaistettu lähestymistapa. Ja me, meidän täytyy tehdä se virallisesti, että valiokuntamme pitäisi ottaa tässä nyt johta, johtoasema. Ja näin toimien mielestäni tämä nyt olisi parasta, jos voisimme järjestää kuulemistilaisuuden, jossa kaikki kolme virastoa olisivat äh, paikalla täällä Tämä voitaisiin hoitaa varsin epävirallisessa muodossa. Joten haluaisin kysyä nyt teiltä sitä, että onko A, en, tämä sellaista, mitä teidän mielestänne pitäisi ja kannattaisi tehdä, ja B, olisitteko te virastonne valmis osallistumaan tähän tapahtumaan? Kiitoksia. Paul Potts on varapuheenjohtaja seuraavana. Kiitos puheenjohtaja. Hienoa, että te, herra Danset, olette täällä tänään. Minä Suuresti ihailen teidän viraston tekemää työtä. Muistan, että viime vuonna parlamentti hyväksyi päätösauselman suurella enemmistöllä. Siinä vastustettiin THPn käyttöä ja kierrätetyn PVCn käyttöä. Eka oli suosittanut niiden hyväksymistä huolimatta selkeitä riskejä oli ilmennyt, varsinkin kun oli kyse naispuolista työntekijöistä. Tänä vuonna asiasta keskusteltiin ekan ja parlamentin kesken ekan johtokunnassa. Me tarkasteltiin myöskin, asia tarkasteltiin myöskin ekan järjestämissä yhteiskunnan ja talouden edustajien kokouksissa. Nyt hieman provat, provosoiva kysymys. Missä nyt tällä hetkellä ollaan? Tuleeko ekaan, tulevatko ekan komiteat muuttamaan toimintatapoja? No onko ne riittävästi rohkeutta kieltää jotakin aineita, mikäli niihin liittyy korkeita riskejä ja mikäli ihan kunnollisia vaihtoehtojakin on. Kiitos. Sitten edustaja Dalli. Thank you, Chair, and thank you, Mr. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitokset teille, herra Tanset, kun olette täällä. Haluaisin viitata tähän luetteloon 117 mm, aineisiin, joita on toimintasuunnitelmassa 2017-2019 vuosiolle. Tässä on useita aineita, jotka pitäisi ensi vuonna arvioida, siis 24 ainetta, mutta tämä määrä on huomattavasti alhaisempi kuin edellisinä vuosina. Ja kuitenkin kemikaaliviraston on kuultu sanovan, että sen täytyy useiden aineiden osalta vielä tarkastaa tilanne ennen kuin arviointi voi todella alkaa. No tietyllä tavalla tämä on ihan järkevää. Haluaisin kuitenkin esittää teille muutaman kysymyksen. Ensinnäkin, millä tavalla te voitte varmistaa sen, että ette edistä niiden yritysten toimintaa, joiden tiedonanto on huonoa, ja johtaako tämä siihen, että jotakin aineita, niiden arviointi viivästyy ennen kuin niiden todellinen tämä evaluote alkaa? Sitten 2020 mennessä on tämä tavoite näistä relevanteista aineista saada luetteloon. Tässä tarvitaan myös nopeutta, mutta toisaalta huolena oli siis se, että tässä on nyt tulos, tästä on tulossa pullonkaula ajatellen vaarallisia kemiallisia aineita. Onko tämä teidän mielestänne perusteltua? Millä tavalla aiotte puuttua tähän? Ja oletteko te sitä mieltä, tai uskotteko, että komission tavoitteet tässä tullaan saavuttamaan? Edustaja Dennis Macker seuraavana. Dutch. Kiitos puheenjohtaja. Puhun nyt hollantia, mikäli tämä sopii teille. Kiitoksia teidän alustuksestanne, herra Danset, ensinnäkin. Johdannossanne te puhuitte aivan oikein kiertotaloudesta. Minun kysymykseni liittyy minun oman työhöni. Olen varjoesittelijä ryhmässäni, ESER-ryhmässä silloin, kun on kyse tästä kiertotalouspaketista. Minulla olisi muutama kysymys tästä. Euroopan unionin toimintasuunnitelma tämän osalta pyrkii lisäämään kehitystä markkinoilla, kun on kyse raaka-aineiden kierrätyksestä, uudelleen käytöstä. Ja tämä liittyy myöskin kemiallisiin aineisiin. Jotkut kemialliset aineet ovat vaarallisempia kuin jotkut toiset kierrätyksessä, ja ne saattavat tässä kierrätyksellä kulkea mukana pitkänkin aikaan. Vuonna 2017 nyt siteeraan tehdään, tehtiin analyysi siitä, miten osuvaa kemiallisia aineita ja tuotteita ja jätteitä koskeva lainsäädäntö on. Ja katsotaan, missä määrin on haitallisia tai mahdollisesti haitallisia kemiallisia aineita voitu vähentää kierrosta. Tätä on tarkasteltu. Mitä roolia me voimme tässä näytellä? Tätä tarkastelemme, mitä roolia eka tässä voi näytellä. Mitä tarkoitatte tällä? Miten eka on mukana tässä prosessissa? Jotkut katsovat, että keskustelu, jota me käymme, on keskustelu, jossa pitäisi määritellä kunnon visio koko tämän sen suhteen. Voitteko te nyt kertoa, että oletteko te tehneet jonkinlaista valmistavaa työtä tämän asian suhteen? Tämä minua kiinnostaisi. Kiitoksia. Melior. Edustaja Melior. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää herra ja hänen alustuksestaan kokouksessa, mutta myöskin ylipäänsä teidän viraston tekemästä työstä. Kyse on valtavan suurista paketista, jota te työstätte. Siitä suuret kiitokset teille, myöskin henkilökohtaisesti, mutta myöskin teidän työntekijöillenne yhtä lailla. Myös pari kysymystä. Ensimmäinen niistä liittyy komissiaari Andrew Kaitisen ilmoitukseen joka liittyy hormonaisiin haittoaineisiin ja siihen, kuinka hän aikoo omistautua tälle aiheelle. Ja tässähän ekalla on erittäin merkittävä rooli näiden estämisessä. Oletteko te valmistautuneet myöskin ottamaan tämän roolin haltuunne? Oletteko te pohtineet tätä asiaa, tehneet työtä sen puolesta ja missä määrin valmistelut ovat edistyneet tämän osalta? Hiljattain te viittasitte myöskin eläinkokeisiin. Tutkimuspuolella on saatu suurta edistystä aikaan esimerkiksi kudosten viljelyn saralla. Kudoksilla, viljelyllä kudoksilla voidaan testata aineita ja siksi kysynkin teiltä, eikö voitaisi pidemmällä aikavälillä täysin luopua eläinkokeista, mikäli kudoksilla voidaan tehdä näitä kokeita koeputkessa luotettavalla tavalla. Tämä pitäisi olla nopeampaakin ja huokeampaa kuin eläinkokeiden tekeminen. Tähän liittyy hyvin paljon mielenkiintoisia seikkoja, joiden vuoksi tätä puolta pitäisi edistää. Dornano. Edustaja Dornano. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos puheenjohtaja teidän puheenvuorostanne. Minä haluaisin omassa puheenvuorossani käsitellä kasvinsuojelutoimia. Meillä on luomu viljelyksestä määräys jonka mukaisesti neuvosto, parlamentti ja komissio laativat vuoden loppuun mennessä uudet puitteet siitä, miten näitä kasvinsuojeluaineita käytetään. Agri-valiokunnan kollegamme muutama kuukausi sitten totesivat, että tietty prosenttiosuus kemiallisia torjunta-aineita voitaisiin hyväksyä myös luomutuotteissa. Tutkimuksen tulisi edistää innovointia ja myös ihmisten ja ympäristön turvallisuutta. Tästä syystä haluaisinkin muistuttaa niistä riskeistä, joita luomualalla on, niin että kehitys kulkeekin huonompaan suuntaan. Muuttoin voi käydä niin, että luomu menettää etuunsa kun otamme huomioon sen edut turvallisuuden ja terveyden kannalta. Miksi haluttaisiin rangaista tätä alaa, joka on nelinkertaistanut volyyminsa viime vuosien aikana, kun muuten kehitys on ollut päinvastaista? 88 prosenttisesti kuluttajat ovat luottavaisia tutkimusten mukaan ja tätä kautta luomutuotteet menettäisivät luottamustaan kansalaisten keskuudessa suurtilat sitten hyötyisivät pienten tilojen kustannuksella. Kysymykseni onkin seuraava. Aiotteko ottaa huomioon nämä seikat, kun uutta asetusta luonnostellaan? Kyse on totta kai terveydestä ja tarpeesta estää se, että kaikki tuotanto ikään kuin harmonisoidaan alaspäin. Thank you very much. Kiitoksia paljon. En tiedä, onko täällä muita jäseniä, jotka haluavat vielä puheenvuoron. Ilmeisestikään ei. No, siinä tapauksessa voimme kuulla teidän vastauksenne, herra pääjohtaja. Thank you, Chair, and thank... Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitokset hyvät parlamentin jäsenet kysymyksistänne ja huomioistanne. Aloitan tai seuraan tässä itse asiassa kysymysten esitysjärjestystä, kun annan vastauksiani Lähden siis liikkeelle kysymyksestä, joka liittyy yhdenmukaistettuun turvallisuustietojen esittämisen kaikissa näissä virastoissa. Haluaisin korostaa sitä, että olemme erittäin kiinnostuneita osallistumaan tämän tyyppiseen työhön ja olemme jo varsin paljon asian suhteen edistyneetkin. Eri toten kun puhumme siitä, että olemme yrittäneet löytää harmonisoitua mallia EFSAn kanssa torjunta-aineista ja niiden tietojen esittämismallista, kun ajatellaan näitä vaikuttavia aineita ja sitä, mitä nämä tuotteet sisältävät. Ja nyt luokitellaan näitä vaikuttavia aineita näiden tuotteiden osalta. Tässä on edistytty, kun on etsitty yhdenmukaistettua tietojen toimitusmallia jäsenvaltioiden taholta. Tässä on otettu huomioon tieteellinen työ ja myös tarkasteltu jo tehtyjä torjunta-ainetutkimuksia. Yhtä lailla olemme myös edistyneet pääsemällä yhteisymmärrykseen siitä, että tietojen esityksen rakenne on paras tapa nyt tällä tavalla esittää yhdenmukaistetusti tietoja näistä vahvoista tiivistelmätutkimuksista. Siis tiedot voidaan esittää tällä tavalla tiivistetyssä muodossa kyllä siis olemme kiinnostuneita osallistumaan ja toivomme, että lisäedistystäkin vielä saavutetaan tämän asian suhteen ja olen kyllä suhtaudun hyvin avoimin mielin myös teidän puoleltanne tuleviin aloitteisiin. Sitten äh, parlamentin viime vuonna hyväksymä päätöslauselma yhdessä erityisesti lupa äh, hakemus, hakemuksesta. Mä yksi ensimmäisistä äh, DHP-kierrätysmateriaaleissa. Me olemme tässä toimineet niin kuin lupasimmekin. Ja kuten sanoin, tulemme keskustelemaan saavutetusta edistyksestä hallintoneuvostomme kanssa ennen kuin sitten kirjallisesti vastaamme varhain ensi vuonna teille. Hallintoneuvoston kokous tämän asian osalta on joulukuussa. Silloin keskustelemme tästä kysymyksestä. Ja tietysti tämä tarkoittaa myös sitä, että meille tulevan tiedon standardeja täytyy parantaa ilman, että kustannukset nousevat. Joten meidän täytyy tässä nyt löytää oikea tasapaino asianmukaisen hyvän tiedon ja tällaisen tiedon täydellisyyden kokonaisvaltaisuuden välillä. Ja lainsäädännön mukaisesti myös, jos tieto ei ole laadultansa vielä riittävä, niin että faili voitaisiin katsoa valmiiksi, niin hakijalla täytyy olla uusi mahdollisuus täydentää tietoja. Tätä on hieman tulkittu väärin. On ajateltu, että tässä autetaan hakijaa, ja tehdään hakijan puolesta työtä. Mutta tämä ei ole oikea tulkinta kuitenkaan, koska mehän emme tee luvan hakijan puolesta tätä työtä, mutta tässä täytyy kuitenkin meidän esittää tarkkoja kysymyksiä hakijalle ja antaa hakijalle vielä viimeinen mahdollisuus toimittaa tarvittavat tiedot. Ja meille on myös erittäin selvää se, että jos hakija ei toimita hyödyllisiä käyttökelpoisia tietoja, eikä meillä ole perustaa hyv- antaa tästä myönteistä lausuntoa, niin sitten emme todellakaan tee näin. Sitten nämä viimeisimmät äh, luettelot, niin voi todella vahvistaa, että ne äh, aineet, joita, äh, niiden aineiden määrä, jotka on otettu tälle, tälle listalle, niin määrä on merkittävästi laskenut, koska täytyy olla tällainen ennalta ennakoiva määräysten noudattamistarkistus ennen kuin tehdään tämä kokonaisvaltainen arviointi. Vetomus elimen vaatimusten mukaisesti, kun tehdään näitä arvioita, niin kaikista eniten pyydettiin tässä nyt standarditietoja ja tämä on se tärkein syy sille, että näiden aineiden, arvioitavien aineiden määrä on tällä hetkellä huomattavasti alhaisempi, mutta tämä ei tarkoita, että viimeisinä vuosina tässä nyt tämä määrä pysyy alhaisena päinvastoin. Sitten kun näiden viime vuosien aikana ilmoitettujen aineiden määräysten mukaisuus on, arviointi on tehty, niin sitten jäsenvaltiot voivat toteuttaa itse aineiden arvioinnit. Sitten, miten me voimme välttää huonolaatuisen tiedon saamista? Tämähän liittyy siihen, että olemme vaihtaneet Me Nyt me emme enää pelkästään varaa tietokonepohjaiseen laatu valvontajärjestelmän, kun tietoja tulee tai niitä päivitetään, vaan me nyt myös manuaalisesti teemme näitä tarkistuksia silloin, kun se meistä tuntuu välttämättömältä, niin että voimme ainakin varmistaa sen, että meiltä löytyy selkeät perustelut sille, jos ei ole, jos sieltä ei löydy näitä testituloksia. Näin toimimme siis tällä hetkellä. Jäsenvaltioiden kanssa tulemme myös keskustelemaan piakkoin, samoin kuin hallintoneuvoston kanssa siitä, että missä määrin tämä vapa, vapautunut kapasiteetti jäsenvaltioissa voitaisiin hyödyntää eri tavalla niin, että laatua saataisiin parannettua. Täällä tarkoitetaan sitä, että kun tehdään yhteistyötä, tee yhdessä työtä teollisuuden kanssa, niin voitaisiinko siltä puolelta saada vapaaehtoista sitoutumista tietojen laadun parantamiseen? Tästä me keskustelemme tällä hetkellä jäsenvaltioiden tai tulemme myöhemmin tässä kuussa keskustelemaan jäsenvaltioiden kanssa. Ja ensi vuonna alkaa pilottihanke vapaaehtoisten jäsenvaltioiden ja vapaaehtoisten teollisuuden alojen kanssa. Niiden ei siis tarvita, tarvitse enää näitä arviointipäätöksiä ö, odottaa omien kokonaisuuksiensa lopun saattamiseksi. Sitten kysymys kiertotaloudesta. Kyllä, olemme keskustelleet komission kanssa tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla siitä, millä tavalla me voimme auttaa komissiota – työstämään näitä tarkkoja poliittisia suunnitelmia. Te viittasittekin yhteen erityiseen kohtaan, eli politiikan vaihtoehtojen analyysi. Tämä todellakin tulee olemaan tärkeässä asemassa, kun halutaan varmistaa se, että suurta huolta aiheuttavat aineet eivät päädy kiertotalouden kautta takaisin järjestelmään. Me odotamme nyt kovasti komissio, komissiolta tarkkoja ehdotuksia. Ja toivomme, että komissio kuulee meitä näistä ehdotuksista. Näin me sovimme, että asia hoidetaan, mutta tähän mennessä emme ole saaneet komissiolta vielä, vielä mitään tekstiluonnoksia. Ja näin olen valitettavasti tämän asian suhteen kyllä agenda tulee olemaan varsin haastava. Täällä esitettiin kommentteja myös kriteereistä, jotka Andrew Kaitis on esittänyt niin biosidien kuin torjutaideidenkin osalta. Me olemme virastoina EFSA ja EKA valmiita tässä valmistautuneet tekemään työtä käsi kädessä ohjeistuksen – valmistamiseksi. Ensinnäkin hyvin läheltä tulemme seuraamaan vielä tällä hetkelläkin käytävää poliittista keskustelua, niin että komissio voi sitten tehdä lopulliset johtopäätökset näistä kriteereistä ja annamme omaa tieteellistä panostamme tähän työhön jäsenvaltioiden tavoitteissa tämän aiheen ympärillä. Toiseksikin olemme ottamassa nyt ensimmäisiä askelia yhteisohjeistukselle niin biosidien kuin torjunta-aineidenkin osalta, niin että meillä on yksi yhteinen ohjeistus. Mutta tärkeää tässä nyt on se, että REACHin osalta emme tarvitse välttämättä kriteerejä, mutta me kuitenkin me olemme kuitenkin sitä mieltä, että on tärkeää, että näitä kriteereitä on. Ja täytyy varmistaa se, että sellainen aine, joka on luokiteltu esimerkiksi hormonihäiritsejäksi, jos on biosiidi tai torjunta-aine, niin sillä on samanlainen kohtelu niin REACHissä kuin teollisuuden kemiallisessa aineenakin, koska monilla aineilla on moninaisia käyttötarkoituksia. Ja sitten vielä kasvisuojeluainepolitiikasta. Tämän osalta en valitettavasti ole, voi olla kovinkaan avulias, koska meidän virastomme ei millään tavalla liity tähän asiaan. Tämä ei ole meidän heiniämme. Tässä on, tämä kuuluu paljon vahvemmin EFSAn harteille. Se käsittelee tämän tyyppistä politiikkaa. Tietysti, jos meitä, meiltä kysytään ja meitä halutaan kuulla, niin kyllä me voimme tietysti auttaa EFSAa, jos EFSA pyytäisi meiltä tukea tähän. Ja haluaisin vielä palata eh, eläinkoekysymykseen, jonka mainitsitte. Kysyitte, että näemmekö eläinkokeiden loppuvan tulevaisuudessa. Minä viittasin tähän jo johdantoesityksessämme. Esityksessämme me olemme merkittävästi edistyneet, kun ajatellaan uusia testejä, in vitro-testejä ja muita testejä kemiallisten aineiden osalta, mutta valitettavasti pitkäaikaisvaikutukset, joita kemiallisilla aineilla on. Onko tässä nyt sellainen riski, että Tämä on tulossa CMR, niin tämänhetkinen tilanne selkeästi, tai ei voida vielä osoittaa selkeästi, onko tällaisia piirteitä. Voidaanko ne vahvistaa vaiko eikö? Mutta jälleen totesin, että me olemme kyllä valmiita tarkastelemaan ja parantamaan lainsäädännöllisiä seikkoja, jotka liittyvät eläinkokeisiin. Ja ensi vuonna myös tuotamme raportin siitä, miten, missä määrin meidän mielestämme tiede on auttanut meitä löytämään testausvaihtoehtoja, joten varmasti ensi vuonna voin paremminkin kertoa teille tutkimuksen ja raportin löydöksistä. Thank you very much for your answer. Kiitoksia paljon teidän vastauksistanne. Pyydän anteeksi Bas vielä. Vielä tällainen jatkokysymys. Saattaa olla, että koska tuli myöhässä paikalle, en kuullut kaikkea, pyydän tätä anteeksi, mutta mikäli ymmärsin oikein, te sanoitte, että kaksi kolmasosa näistä hakemuksista on puutteellisia, koska tietoa puuttuu. Ja kaksi kolmasta, onko, pitääkö tämä paikkaansa? Samoin kuin te sanoitte, että ensi vuoden loppuun mennessä, ja onhan tärkeää, että suurin osa työstä tähän on tehtyä, vuoden loppuun mennessä asia saadaan kuntoon. Mutta kymmenen vuotta on kulunut ja edelleenkin kaksi kolmasosaa osaa näistä faileista on puutteellisen. Millaista painostusta voitte harjoittaa niin, että riittävästi tietoa saadaan? Tähän esittää rankan lausuman tässä. Ja mitä seuraamuksia tästä on, sen minä haluaisin tietää. Ja mikäli nämä asiakirjat ovat edelleenkin puutteellisia, mitä sitten, mitä sitten kuuluu tehdä? Again, um, they are not incomplete, they are incomplete eivät nämä ole epätäydellisiä, vaan ne eivät vaan noudata kaikkia määräyksiä. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän täytyy tarkastella tietojen näiden poikkeuslausuntojen laatua. Lainsäädäntö ja ohjeistus antaa mahdollisuuden osoittaa tieteellisesti, miksi nämä testit, miksi tietyt testit eivät tiettyjen aineiden osalta ole tarpeellisia. Ja jos tällaista perustelua eivät sitten meidän puolemme tied, tiedämme hyväksy, niin sitten me teemme näitä arviointipäätöksiä ja pyydämme testejä tai parempia testausvaihtoehtoja, koska me aina tarjoamme, jopa silloinkin kun vaadimme testiä, me kysymme teollisuudelta, että voiko se tieteellisesti pätevänä perustelun antaa, niin kyllä me voimme sen sitten hyväksyä, jos sellainen saadaan. Tämän halusin selventää. Tämän vuoksi myös totesin, että se politiikka, jota me seuraamme on se, että me keskitämme kaikki arviomme merkittäviin aineisiin, potentiaalisesti riskipitoisiin aineisiin, niin että emme turhaan käytä voimavaroja varsin viattomiin, varattomiin kemikaaleihin, vaan keskitymme niihin, joilla, joiden haittavaikutuksia jo hieman tunnetaan – eritoten ajatellen lyhytaikaisia vaikutuksia, joita kemiallisilla aineilla voi olla ihmisten terveyteen ja ympäristöön. Yhtäältä siis keskitymme tähän juuri tästä syystä. Ja toiseksikin minä todella odotan innolla sitä, että saadaan aikaiseksi sopimus vapaaehtoiselta pohjalta – niin että voitaisiin välttää tätä kaikkea päätösten tekoa ja saataisiin aikaiseksi vapaaehtoinen sopimus siitä, että nämä kaikki hakemuskokonaisuudet olisivat määräysten mukaisia. Tällä tavalla säästettäisiin merkittävästi aikaa, koska jos kaikki tiedot pitäisi eri vaiheissa tarkistaa, ensimääräysten mukaisuus, sitten tehtäisiin aineiden evaluointi, sen jälkeen riskihallinto, vaihtoehto arviot ja sitten vasta lähdetään rajoitustoimiin tai muihin riskihallintatoimiin, niin tähän menee aivan liian monta vuotta. Ja me haluamme tämän pitkän ajanjakson tästä nyt poistaa ja etsiä pikemminkin luon, luovaa tapaa päästä yhteisymmärryksen toimijoiden kanssa niin, että yhdellä kerralla kaikki lupahakemukset tarkastellaan, tutkitaan ja sitten yhdessä tehdään järkevässä aikataulussa sopimus. Mutta kysymys kuuluu, toisella tavalla. Te puhutte järkevästä aikataulusta ja vapaaehtoisuudesta. Tämä kuulostaa melkoisen lepsulta minun mielestäni. That's, that will... Jos ei toimi, niin sitten me teemme sen päätöksen, vaikka meillä onkin vapaaehtoisia sopimuksia, mutta jos teollisuus ei sitten loppujen lopuksi ö, pääse tässä yhteisymmärryksen kanssa, niin sitten me annamme päätöksiä. Ja jopa samanaikaiseksi me voimme myös tehdä kemiallisten aineiden arviointipäätöksiä ja sääntöjenmukaisuustutkimuksia. Aikataulusta ei ole tietoa vai? Testataan. Ensi vuonna me testaamme tätä pilottihankkeella. Tämä on meidän ehdotuksemme. Tarkastelemme useita eri sektoreita, joilla tätä voidaan kokeilla. Arvon kollegat, edustaja Pirik on pyytänyt vielä puheenvuoroa, mutta muille puheenvuoroille ei ole enää aikaa, koska meillä on vielä myöhemminkin tärkeitä asioita esille. Seuraava edustaja Schreier Pirik, olkaa hyvä. Puheenjohtaja, kiitoksia. Tämä aihe on viime vuosina usein tullut Alankomaissa esiin. Tehän te tiedätte, että on ympäristövaliokunta, joka on antanut nitraattidirektiivin direktiivin ja 500 000 lehmää jouduttiin vähentämään minun maastani. Ja minä kausin tietää, mitä te teette, jotta autojen suhteen tehtäisiin jotakin. Haluaisimme tarkkoja lukuja. Jotakin kuulut, haluaisin kuulla tämän teiltä. Ja tämä on erittäin rankkaa maanviljelijöitä kohtaan. Eikä käy päinsä, että mikäli joku tekee tehtävänsä, joku muu ei tee, niin miten te suhtaudutte tällaiseen? Että jotkut tekevät työnsä ja jotkut eivät. In my opinion, uh, we're not... Minun mielestäni me emme ole vastuussa ihan tehdäkseni tämä nyt selväksi Kysehän on vesipuitedirektiivistä ja siitä, kuinka paljon nitraattia vedessä saa olla. Ja tämä pätee tietysti juomaveteen, miten määriä voidaan pienentää. Me emme virastona ole tässä työssä mukana, mutta argumenttimme on se, että me voisimme olla siinä mukana, jos meitä asianmukaisesti kuultaisiin. Meillähän on tiedeperusteista tietoa aiheesta. Se oli osana myös johdanto alustuspuheenvuorossani, jonka pidin. On selvää, että on ryhdyttävä toimiin kaikilla rintamilla. Ei voi olla niin, että toimet kohdistuvat vain maanviljelijöihin eivätkä teollisuuteen, kun ajattelemme esimerkiksi polttoaineita. Tässähän kyse on polttoaineesta – ja siitä, miten autoteollisuus autoissa polttoainetta polttaa ja tuottaa saasteita ja näin ollen edesauttaa myös ilmastonmuutosta. Tällä alallakin toimiin voidaan ryhtyä. Yhdessä ympäristöviraston kanssa voimme tehdä yhteistyötä ja keskustella siitä, miten työtä saadaan viedyksi eteenpäin. Tässä mielessä virastot voivat olla apunanne niin, että hyödynnämme kaikkea sitä tietoa, joka käytössämme on silloin, kun ehdotuksia tarkastellaan ja päivitetään. Thank you very much. Kiitoksia paljon. Nyt voimme päättää keskustelun tästä aiheesta ja voimme siirtyä eteenpäin estyslistalla. Mutta sitten ennen kiitämme Ekan kemikaaliviraston pääjohtaja hänen läsnäolostaan kokouksessa ja erittäin hyödyllisistä vastauksista alustuksen lisäksi. Kiitoksia paljon. To... Nyt sitten siirrymme seuraavaan kohtaan. Kyseessä on keskustelu komission kanssa kolmannesta ja neljännestä RDE-paketista. Ja erityisestikin kyse on estolaitteista ja niitä koskevista suuntaviivoista. In light of a controversial nature... Kun otetaan huomioon miten ristiriitaisia jotkut RD-paketin osat ovat ja kuinka merkittävässä asemassa siellä ovat estolaitteet. Tämä kaikki, mikä tuli esiin Volkswagenin skandaalin yhteydessä, me haluamme läheisesti seurata kehitystä tämän asian suhteen, koska kyse on yleisen edun mukaisesta asiasta. Tutkintavaliokunta on myöskin kutsuttu paikan päälle meidän kokouksemme. Kiitoksia siitä, että he ovat valmiit osastoon myöskin keskustelua meidän kanssamme. Ja pidemmittä puheitta sallin, että, että tuotan tervetulleeksi Joanna Chikolskan. Toivottavasti lausuin suurin piirtein menee oikein. Hän tulee Grow-pääsastolta ja hän nyt pitää alustuksensa ja tämän jälkeen käydään keskustelua valiokunnan jäsenten kesken. Ja täällä myöskin vierailevia edustajia paikalla. Mr. Chairman, uh, good evening, ladies and gentlemen. Kiitoksia. Hyvää iltapäivää, hyvät naiset ja Ensinnäkin haluaisin kiittää kutsusta. Me olemme vakuuttuneita niin ikään siitä, että tämä aihe on erittäin tärkeä ja keskustelua käytiin vuoden alussa RD-paketista, kakkospaketista. On asian yhteydessä erittäin tärkeää pysyä ajan tasalla siitä työstä, jota komissio tekee, ja myöskin komission suunnitelmista. Olemme erittäin iloisia siitä, että voimme olla täällä tänään kertomassa teille siitä, mitä me emme tehdä pakotti kolmosen ja nelosen suhteen, lähinnä kolmosen suhteen, koska sen osalta työ on edistynyt jo ja voimme kertoa siitä enemmän kuin nelosesta, joskin tarkoitusperistämme. Tarkoituksenamme oli alusta pitäen saada aikaan RDE-mittaukset vaiheessa eri useassa vaiheessa. Ykkös- ja kakkospaketti on hyväksytty, kolmospaketti, josta kohta kerran ja paketti nelonen joka tulee ensi vuoden alussa, niin ikään pyrkivät takaamaan sen, että todelliset päästöt ajo-olosuhteissa mitataan asianmukaisella tavalla, meteorologia on kunnossa ja että myöskin sääntöjen noudattamis- ja täytäntöönpano määräykset ovat asianmukaisia, koska lähinnä täytäntöönpanossa ja täytäntöönpanon valvonnassa oli puutteita aiemmin. Näin me aiomme työtä jatkaa ja nelospaketti saadaan päätökseen ensi vuoden alkuun mennessä. Kolmospaketista sitten. Kyse on kolmesta asetuksesta, joka liittyy RDE-päästömittauksiin. Sen osalta me uskomme, että olemme onnistuneet tekemään työtä hyvin lyhyessä ajassa. Työ aloitettiin vuoden alussa tämän paketin osalta ja syyskuussa Saimme hiottua loppuun sisäiset analyysimme, kuulimme eri osapuolia, jäsenvaltioita, kansalaisjärjestöjä ja myöskin alan edustajia. Tällä hetkellä nyt on sisäiset menettelyt vielä kesken, mikäli kaikki menee niin kuin on suunniteltu. Paketti pitäisi saada hyväksyttyä ennen vuoden päättymistä. Mitä, mistä RT 3 on mukana? Muutama seikka, jotka eivät olleet aikaisemmissa paketeissa, oli kolmosessa puolista kohta, mutta lähinnä on kyse kaikkein tärkeimmistä asetuksen osista. Eli lähinnä on hiukkaspäästömittauksesta todellisista ajo, Ja sitten kylmä käynnistys on myöskin siellä mukana. Myöskin hybridiautojen RDE-mittaukset ovat mukana. Tämä on asia kuulostaa tekniseltä, mutta selitän näitä kohta. Katamme myöskin sääntöjen mukaisuus on kertoimet ja sääntöjen mukaisuus sertifikaatit ja viimeisen, mutta ei vähäisimpänä mukana on jotakin elementtejä, jotka ovat vähemmän tärkeitä, mutta kuitenkin asioita, joista piti säännöksiä antaa. Tietyt elementit liittyvät nopeuteen ja mittauksiin. M&M-kategorian ajoneuvoissa ja myöskin valmistajien velvoitteista on kyse. Ne ovat kolmospaketissa mukana. Nyt kohta kohdalta pyrin, pyr puhumaan melkoisen yleisellä tasolla, mikä on kysyttävää, sitten voidaan syventää tätä keskustelua. Olen varma, että kysymyksiä tulee. Ensinnäkin hiukkasmäärät. Ketä tämä koskee, minkälaisia autoja koskee tämä hiukkasasia? Yhtäältä dieselautoja ja bensiiniautoja. Ja tietystikin asetus kattaa kummankin tyyppiset ajoneuvot Erot ovat kuitenkin merkittävät näiden välillä. Dieselajoneuvojen suhteen on jo nyt olemassa hiukkas suodattimia. Ja mitä tulee bensiiniautoihin, niin nämä ovat kaikkein suurimpia hiukkasten aiheuttajia. Näissä autoissa ei kuitenkaan ole vielä filtreitä suorittamia paitsi yhdessä automallissa. Ja tarkoituksena on, että näitä suorittaminen käytettäisiin tulevina vuosina jo ennen sääntöjen täytäntöön panoa joissakin muissakin autoissa. Ja kun puhutaan hiukkasista, puhutaan juuri GDI-luokan autoista. Yhteisen tutkimuskeskuksen avulla pääsimme siihen johtopäätökseen, että partikkeleita voidaan minä kuulin kysymyksen tietyllä injektiojärjestelmän varustetut autot, GDI. Ja yhteisen tutkimuskeskuksen avulla pääsemme siihen päätökseen, että hiukkasia voidaan mitata näillä kannettavilla, siirrettävillä mittalaitteilla, PEMS-laitteilla. Tarkoituksena on, että PEMSiä voidaan käyttää mittaamiseen hiukkasten kohdalla. Ja tässäkin suhteessa on kaksi komment- tärkeää kommenttia tärkeää muistaa. Toisin kuin NOX-keskustelussa, nyt puhutaan sääntöjenmukaisuuskertoimesta, jotka vaatimustenmukaisuuskertoimista, jotka vastaavat sen, että sääntöjen vastaisiin tavoitteisiin päästään NOXin suhteen. Tässä ei näytä minkälaista joustaa auton valmistajille vaatimusten mukaisuuskertoimissa, joten uskomme, että kun käytetään suorattemia, auton valmistajat pääsevät tavoitteisiin, annettuihin tavoitteisiin määräajassa ja säännöt astuvat voimaan 2017-2018 ovat määräajat. Meidän piti tar- tarkastella kuitenkin, niin kuin NOx-päästöjenkin yhteydessä, sitä, kuinka tarkkoja mittalaitteet ovat. PEMSien suhteen työ on edistynyt hyvinkin pitkälle epätarkkuuksia vielä kuitenkin on, ja meidän täytyy kattaa epätarkkuudet lainsäädännössä, joten ehdotimme marginaalia kyselmistä, vaatimusten mukaisuuskertoimista, eikä tämä anna lisää joustoa auton valmistajille, vaan kyse on tietyistä toimista me pyritään olemassa olevilla laitteilla aikaan saamaan mittaukset niin, että päästään 0,5 hiukkasmäärien osalta. Eli täällä on tämä marginaali. Toinen tärkeä seikka, kylmäkäynnistys. Mitä kylmäkäynnistys on? Ensimmäiset viisi minuuttia sen jälkeen, kun moottori on käynnistetty, silloin päästöt ovat korkeaa luokkaa. Nuo päästöt on otettu mukaan RDE-hen, eli niitä valvotaan ja ne rekisteröinä, mutta niitä ei oteta mukaan laskelmiin. Joten mitä me nyt sitten teemme? Haluamme varmistaa sen, että ensimmäisten 300 sekunnin aikaiset päästöt otetaan mukaan tähän kokonaisuuteen mittaukseen, kokonaislaskelmaan päästön osalta. Tärkein kysymys, johon meidän piti puuttua kylmäkärjestön suhteen, kuinka tämä viisi minuuttia otetaan mukaan, koska tämä saattaa vaikuttaa lopulliseen tulokseen. Tarkastimme lukuisia menetelmiä. Loppujen lopuksi meillä oli kaksi uskottavinta menetelmää edessämme ja valitsimme menetelmä, jos otetaan ensimmäiset viisi minuuttia, ensimmäiset 300 sekuntia lasketaan suoraan mukaan päästölaskelman koko tämän RPE-mittauksen osalta yhteydessä. Tämän pitäisi antaa jonkinlaista osviittaa siitä, mikä lopullinen lopputulos on päästöjen osalta, mutta tässä täytyy selvillä siitä, että toisin kuin joskus on väitetty, tarkoituksena millään tavalla näitä ensimmäistä viittä minuuttia tähän kokonaismittaukseen ikään kuin liuottaa kaikkein saastuttavin osa matkasta, eli kaupunki ajoissa syntyneet päästöt lasketaan erikseen tästä koko matkasta. Tämä on erittäin tiukka menetelmä. Me otamme huomioon myöskin kaupunkiajon erillisenä. Tämä on erittäin tärkeä kommentti. Toinen menetelmä, jota tarkasteltiin komission puolella, metodi 2a, tämä tiedoksi niille, jotka ovat paremmin tietoisia tästä asiasta. Sen tarkoituksena oli mitata kylmäkäynnistys ja lämpimän moottorin toiminta. Ja sitten tiettyllä viitekertoimella piti painottaa näitä kahta. Olemme tehneet jotakin tutkimuksia sen osalta, kuinka tämä kylmäkäynnistys etäisyys olisi voitu laskea. Tulos oli täysin selvä. Ero oli 7 ja 48, 7 kilometriä yhdessä päässä toisessa 48 prosenttia, Tämä on vaikea tasapainottaa. Tänä päivänä emme voi antaa teille tarkkaa viitearvaa kylmäkäynnistys etäisyyden osalta ja katsoimme, että tämä menetelmä ei ole luotettava, siksi me valitsimme tämän ensimmäisen vaihtoehdon tämän nollamenetelmän, sillä nimellä sitä kutsutaan. Eli ensimmäiset viisi minuuttia otetaan tähän mukaan kokonaisuudessaan. Kylmäkäynnistyksen yhteydessä otimme mukaan myöskin kuumakäynnistyksen Tämä liittyy tähän hiljattaiseen päästöskandaaliin. Jotkut autot päästävät enemmän epäpuhtauksia, mikäli moottori on kuuma, ja tämä on epäloogista. Ei tätä, tätä ei voida fyysisesti selittää, joten päätimme, että ainakin yksi mittauksen osa on kuuma käynnistyspäästöosuus, jota mukaan mittaukseen kolmas tärkeä elementti on regeneraatioefekti. Ehkä jälkikäsittelyn laitokset ja nämä suodattimet, niiden täytyy itse puhdistaa itsensä jossakin vaiheessa. Normaalin moottorin käynnin yhteydessä päästöt ovat eri tasoa kuin jälkikäsittelyn yhteydessä. Ja regeneraatio osalta, sen osalta tässä on tietty kerran käytössä ja tämä on tarkka tapa varmistaa se, että regeneraatio osuus on luotettavasti otettu mukaan. Neljäs elementti, hybridiautot. Pohdimme myöskin sitä, kuinka voimme tarkastella sitä, kuinka hybridit toimivat todellisissa ajo-olosuhteissa. Niin ikään meillä oli tiettyjä ongelmia liittyvät arviointimenetelmiin, koska nykyiset välineet eivät ole riittävän tarkkoja. Ne liittyivät lähinnä hiilidioksipäästöihin. Pohdimme erilaisia tapoja, joilla otetaan todelliseen tai olosuhteet syntyvät päästöt huomioon hybrideiden yhteydessä ja kokonaisvaltainen NOx-päästötaso ja sitten toisaalta hiilidioksidipäästötaso syklin aikana. Haluaisin painottaa, että yhdenmukaisuustodistus, vaatimusten mukaisuustodistus on tässä myöskin merkittävä. Ehdotamme, että nyt tehdään pakolliseksi vaatimusten mukaisuuskertoimien julkistaminen jo nyt yksittäisten autojen kohdalla. Tässä on kolme tavoitetta takana. Ensinnäkin avoimuus. Tämä antaa tietoa kuluttajille siitä, kuinka huono tai hyvä auto on päästöjen suhteen. Toiseksi, tällä pyritään antamaan kannustimia auton valmistajille, jotta ne tekevät työnsä paremmin. Ja kolmanneksi, kyse on siitä, että tässä nyt vertaillaan tuloksia, joita valmistajat antavat niihin tuloksiin, joita on saatu riippumattomien testaajien puolella. Täällä on ilmeinen etu. Täällä on etua, tästä etua kaikille. Vaatimusten mukaisuus kertoimen osalta tiedon toimittaminen kuluttajille on avoimet lisäävät toimi. Olen nyt puheenjohtajani jo kahdella puolella minuutilla. Mietinkin, olisiko vielä jotakin, mitä voisin sanoa. Mutta uskon, että tässä oikeastaan onkin kaikki, mikä on kysyttävää. Asioista, jotka mainitsin tai joita en maininnut puheenvuorossani, niin ilo mielin vastaan. Ja voimme selittää asioita syvällisemminkin, mikä tänään toivotte. Nyt on. Thank you for the presentation. Kiitoksia tästä esityksestä. nyt voimme aloittaa keskustelu. Edustaja Dalli. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitokset myös komission edustajalle siitä, että olitte täällä ja kerrotte lisää tietoja siitä, mitä tällä hetkellä on tulossa ehdotuksena. Me olemme varmasti kaikki yhtä mieltä siitä, miten tärkeää on, että meillä on testit, jotka ovat vahvoja, kun tarkastetaan ajoneuvojen päästöjä. Tässä mielessä on myös äärimmäisen myönteistä, että meillä on todella edustavat testimenettelyt, jossa asianmukaisesti päästöt mitataan ja että todellisessa elämässä myös pystytään sitten täyttämään nämä eri vaatimukset. Haluaisin keskittyä kahteen asiaan. Ensinnäkin hiukkas kysymys, hiukkasmäärä. Tähän viitattiin johdannossa. Ja olen äärimmäisen iloinen siitä, että komissio temsien kautta ottaa hiukkas päästömittaukset mukaan, mutta minä en ole vielä aivan varma siitä, voidaanko näillä välineillä asianmukaisesti hiukkasmäärää ja samoin näitä sivuvaikutuksia mitata, koska tällä hetkellä tilanne on se, että tässä voi olla edelleenkin sellaisia porsareikiä, joita valmistajat voivat käyttää, jos poltojärjestelmässä tulee paljon pienhiukkasia, joita ei sitten mitata. Muutamia kysymyksiä komissiolle siitä, onko tämänhetkinen määrä ja PEMS, joilla, tässä, jo, joilla tätä mitataan, voidaanko tässä ottaa kaikki, pystytäänkö mittaamaan kaikki hiukkaset ja jäävätkö jotkut niistä sitten kuitenkin ulkopuolelle ja miten voidaan varmistaa se, että kaikista pienimmätkin, jotka ovat terveyden kannalta kaikista vaarallisempia saadaan mitattua. Sitten toinen seikkani liittyy estolaitteisiin. estolaitteisiin. No, tässä on otettu nyt askelia oikeaan e, suuntaan estolaitteiden käytön estämiseksi, <laughs> mutta kun otetaan huomioon kansalliset viranomaiset, jotka perustavat kriteerinsä vaihtoehtoisiin menettelyihin, niin tässä täytyy tulla varmistaa, että tämänhetkiset säännöt pannaan kansallisten viranomaisen toimesta asianmukaisesti täytäntöön. Haluaisinkin kysyä komissiolta, milloin estolaitteiden harmonisoidut ohjeistukset pannaan täytäntöön ja pätevätkö nämä rte testeihin, ovatko nämä pakollisia kansallisille hyväksyntäviranomaisille ja perustuvatko nämä komission ohje, ohjeistukset sitten viimeaikaisimpaan tietoon? Yes, um, Edustaja Kerbrandi. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos komissio näistä selkeytyksistä, näistä vastauksista. Minulla olisi kaksi teknistä kysymystä. Toinen taas liittyy hieman enemmän menettelytapaan. Ensinnäkin kyse hiukkasmäärästä ja suodattimista. Jos olen saanut oikeaa tietoa, niin Suodattimet eivät ole lämpötilaherkkiä. Ne eivät tunne sitä, onko moottori kuuma vai kylmä. Ne toimivat vain suodattimenomaisesti. Eli miksi pitää tehdä ero sitten kylmän moottorin ja toisaalta kuuman moottorin välillä? Ja toinen kysymykseni liittyy vaatimusten mukaisuustunnuslukuun. Siinähän kyse on siitä, että autot voivat aiheuttaa 50 prosenttia enemmän päästöjä kuin mikä on laillinen raja tässä 0,5. Kun ajatellaan PEMS-järjestelmää ja jos käytetään 1,5 vaatimusten mukaisuuden tunnuslukuna, niin se tarkoittaa sitä, että PEMS-mittaukset eivät oikeastaan sovi tarkoituksensa. Niiden tarkkuus on 50 prosenttia. Ymmärränkö tämän nyt oikein ja onko tämä syy sille, että on valittu nimenomaan tämän 1,5 kertoimeksi? Miten siis PEMS liittyy tähän kertoimeen 1,5? Sehän on aika iso luku. Ja sitten vielä RDE ja tekniset kokoukset, eli työryhmän kokoukset. Kaksi viikkoa sitten saimme komissiolta osallistujan listan nimet ja järjestöt, joita nämä henkilöt edustavat 18. toukokuuta, 16. kesäkuuta ja 8. syyskuuta tänä vuonna on järjestetty kokoukset ja näistä saimme osallistujalistat. Teollisuuden osallistujien määrä näissä RDE-kokouksissa oli yli 50 prosenttia osallistujista 28, 47 ja 29, 47 esimerkiksi. luin tätä osallistujalistaa ja havaitsin, että jäsenvaltiot eivät siellä olleet juurikaan edustettuina. Siellä oli vain pari kolme jäsenvaltiota edustettuna. Kun otamme huomioon, että kyseessä on hyvin poliittinen työ, pikemminkin kuin tekninen työ, niin voitteko selittää, miksi näissä RDE-työryhmän kokouksissa yli puolet osallistujista on teollisuuden edustajia? Kiitos. Thank you very much, Mr. Kiitoksia, edustaja Eichhout. Ähm. Kiitoksia. Minunkin ensimmäinen kysymykseni liittyy tähän kertoimeen. Minä olin aikaisemmassa keskustelussa, minua silloin korjattiin, joten nyt minun täytyy käyttää oikea terminologia. Me emme puhu siis vaatimu, vaatimuksenmukaisuuskertoimista 1,5 noksin kanssa, kun puhutaan hiukkasista, vain yritetään ajatella, että tässä on tällainen kerro, jota tarvitaan mittaustarkkuuden varmistamiseksi, joka olisi 0,5. Eli tämä kuitenkin tarkoittaa samaa. 50 prosenttia voi tämä olla tämä tarkkuus sitten, puhutaan sitten 50 prosentin tarkkuus kertoimesta vai vaatimusten mukaisuus kertoimesta, mutta tässä kuitenkin te muutatte sitä rajaa, josta sovimme yhteispäätösmenettelyssä ja tällä tavalla ajoneuvotelo ajoneuvoteollisuus voi, sen päästöt voi olla kovempia kuin mistä sovittiin lainsäädäntömenettelyssä. Ja tässä tapauksessa ei ole mitään teknistä syytä tälle, koska nythän tiedetään, että kun lisätään suodattiin, niin päästään näihin alhaisempiin päästörajoihin. Joten nyt olette ryhtyneet hyvin teknisiin kysymyksiin, keskusteluihin autoteollisuuden kanssa, PEMS, mittauksista, mutta loppujen lopuksi kysymys on hyvin, hyvin yksinkertainen. Vaaditteko te, että täytetään nämä määräykset vai ei? Miksi teette näin? Mitkä jäsenvaltiot pakottavat teitä tähän suuntaan? Nyt haluaisin kyllä kuulla teiltä, miksi jälleen olemme menossa siihen suuntaan, jolla vesitetään ne rajat, joista me sovimme, kun mitään, teollisi, äh, mitään teknisiä syitä tälle ei ole, kun voidaan vain yksinkertaisesti ottaa suodattimet käyttöön. käyttöön. Voisitteko hieman valottaa tätä asiaa meille? Ja pidän itsestään selvänä tässä nyt, että tässä ei puhuta vaatimustenmukaisuuskertomuksesta, vaan 50 prosentista. Toinen seikka, johon puuttuisin, ette maininnut tätä ollenkaan, mutta tämä prosessin, tämä prosessi, kun ohjeistetaan estolaitteiden käytöstä. Voisitteko kertoa, miten asiat ovat edistyneet, miten tässä on toimittu, mutta olen myös hieman huolissani siitä, että jälleen lankeema saman eurooppalaiseen ansaan. Kaikki määritellään teknisissä komiteoissa niin, että jos joku laite onkin hieman erilainen, niin se ei olekaan enää estolaite, koska nythän tiedetään jo, että käydään tätä keskustelua jo, jonkun uuden laitteen osalta. Kun ajatellaan tätä lämpöharukkaa, missä liikutaan, niin sitten ei olekaan enää tietyssä vaiheessa kyse estolaitteesta. Ei ole mitään sellaista syy, teknistä syytä, miksi tarvittaisiin ohjelmistoa, jolla ö, näitä määriä muutetaan. Minä olen hieman huolissani siitä, että emme taas lankea samaan ansaan. Tehdään kaikesta äärimmäisen yksityiskohtaista ja teknistä ja loppujen lopuksi autetaankin ö, ajoneuvoteollisuutta, koska sitten se tietää, että tietää näiden ohjeistusten kautta, että millä tavalla se voi hallinnoida tätä estolaitekysymystä. Ja jälleen me joudumme sitten naurunalaiseksi. Kiitos sitten edustaja Schreier-Pirik. Kiitoksia puheenjohtaja puheenjohtaja, tämä liittyy ilmastosopimukseen. Ja kaikkiin sektoreihin pitäisi olla talkoissa mukana. Minä puhun nyt luotettavista PEMS-mittalaitteista, jotka vastaavat RDE vaatimuksia. Eri auton valmistajat täytyy saada noudattamaan lainsäännöksiä. Mutta kun on PEMS-laitteista kyse, ne ovat erittäin tärkeässä asemassa. Ja päästökriteereitä tyypin oksidien ja muiden epäpuhtauksien suhteen, niin tässä, tässä on määritelty toisessa RE-paketissa yhdeksi 0,5 ja nyt tässä tuo uudemmassa sitten 1,5. Eikö tämä sitten vaikuta PEMS-mittalaitteiden käyttöön. Ja sitten tulevaisuuden sukupolven pems siellä on puhuttu 1,3. Ja eikö vuotuinen markkina-arvio pitäisi tehdä silloin, kun valmista neljä paketteja PEMS-järjestelmän käytön osalta pitäisi säännöksiä parantaa. Tästä on kaikki samaa mieltä. RDE-lainsäädännössä täytyy varmistaa, että PEMS-mittalaitteet ovat luotettavia ja luotettavuuskerroin saadaan pienemmäksi, koska mehän kaikki olemme tehneet lupauksia ilmastopimuksen kohdalla ja kaikkien sektoreiden täytyy tässä saada tasa kohtelua ja kaikkien täytyy tehdä tehtävänsä. Kiitoksia, edustaja Dans. Um, Kiitos. Paas kysyikin jo paljon sellaista, mikä minuakin kiinnostaa. Kyllä tässä täytyy puhua asioista niiden oikealla nimellä, jos puhutaan vaatimusten mukaisuus kertoimesta tai tunnusluvusta onko se sitten 1,5 vai 0,5. Kun ajatellaan tätä prosessia, haluaisin kysyä suoraan, että miksi meillä on taas komission arvio sille, eh, miten nykyteknologia eh, tätä käsittelee. Eli mikä on lopputulema? Olipa sitten tämä kerroin mikä tahansa. Komissio puhuu 30 prosentista PEMS-mittauksissa. En ymmärrä, mikä tämä eh, 1,5 sitten on? Mitkä jäsenvaltiot haluavat 1,5 kertoimeksi? Olemme kuulleet myös katalysaattoriteollisuudesta, että kyllä tässä päästään myös yhden alapuolelle. Eli en oikeastaan ymmärrä, mitkä perustelut tässä voisivat olla. Tästä haluaisin lisätietoa. No sitten kylmäkäynnistysprosessi. Miksi tarvitaan 30 sekuntia auton lämmitystä ennen kylmäkäynnistystä? Eihän tämä ole sitten enää kylmäkäynnistys mielestäni. No sitten tämä äh, viiden minuutin ajanjakson, pidemmän ajanjakson sisällä, eikö se vaikuta myös tähän kylmäkäynnistyksen vaikutukseen, jotta se sitten on lähestulkoon negatiivinen? Ja kolmanneksi, edustaja Dalli kysyi jo kysymyksen pienhiukkasesta. Jos keskitymme vain pienimpiin hiukkasiin, niin hoitaako sitten maailman terveysjärjestö sitten näitä muita hiukkasiin liittyviä kysymyksiä? Eikö teollisuuden pitäisi nimenomaan keskittyä näihin pienimpiin hiukkasiin, jotka ovat kaikista vaarallisimpia, jotka tunkeutuvat syvälle keuhkoihin? Kiitos. Thank you, Chairman. Um, I remember... Edustaja Turmes, minä muistan hyvin, kun parlamentin taikka komission puolelta vierailtiin meidän puolellamme pian tämän Dieselgatein, Volkswagen-gatein jälkeen. Tavallaan minä uskoin, että todelliset ajosolosuhteessa tehdyt mittaukset olisivat sellaiset, että mitään huijausta ei voitaisiin tehdä, mutta meillä sanottiin päinvastaista. Sanottiin, että se päivä, jolloin kaikki voidaan yksityiskohtaisesti määritellä, avataan portit huijausta, syklin ohittamista ja estolaitteita varten. Tämä on juuri se syy, miksi Yhdysvallassa EPA pystyy täysin itse päättämään, mitä se testaa. Tässä jälleen kerran mennään täysin päinvastaiseen suuntaan. Yhdysvalloissa elin, joka testaa, ei määrittele yksityiskohtaisia yksityiskohtia niin, että te- teollisuus ei voi sitten huijata. Me teemme juuri päinvastoin. Voitteko antaa minkälaisen vakuutuksen minulle siitä, että me emme jälleen kerran mene tähän samaan ansaan kuin aiemminkin? Toinen kysymykseni liittyy Audiin. Nyt ollaan taas siinä mukavassa tilanteessa, että kalifornialainen viranomainen on ottanut selville, että eurooppalaiset yritykset huijaavat hyvin harva Audi liikkuu Kalifornian kadoilla, mutta satoja tuhansia Audeja, toivottavasti ei miljoonia kuitenkaan, Audeja liikkuu Euroopassa teillä, ja komissio vaikenee asiasta. En ole kuullut minkäänlaista sanan puolikasta komission suunnilta Audista, mutta Kalifornian viranomaiset kyllä lähtivät Audin tapauksista. Voitteko selittää hieman, onko te mitään yhteyksiä Kalifornian suuntaan ja mitä te olette tehdä? Kiitos paljon. I have not other... Minulla ei ole muita puheenvuoropyyntöjä listallani valiokunnan muilta jäseniltä, joten nyt komissiolla on aikaa vastata. Olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitoksia. Ja kiitokset kaikista näistä kysymyksistänne. No, minun täytyy tässä nyt todeta alkuun, että en ole ollenkaan yllättynyt näistä kommenteista ja epäilyksistä. Tämä keskustelu suuressa määrin keskustelun ilmapiiri liittyy äh, RD2-keskusteluun, äh, tai jota käytiin RDEstä. Ja täysin ymmärrän tämän. Tässä on hieman eri näkökulmia ja keskustelut ovat erilaisia, mutta olen täysin Ymmärrän täysin teidän huolenne ja minun täytyy myös todeta, että otamme asiat hyvin vakavasti ja tämän paketin osalta on toimittu parhaan tiedon mukaisesti kaikista avoimimmalla mahdollisella tavalla. Ja se Lopputulos, jota teille selvitän, se ei tule pelkästään komission teknisestä komiteasta, vaan tämä tulee myös tiedeyhteisöstä, teollisuudesta, jäsenvaltioista ja kansalaisjärjestöistä. Tässä ei ole kysymys vain siitä, että joku komission pimeän nurkan tekninen komitea antaa ehdotuksia siitä, mitä tehdään RDEn osalta esimerkiksi. Pahoittelen, jos en onnistunut jokaisen kommenttiin ja kysymykseen vastaamaan, mutta aloitetaan nyt vaikkapa hiukkasten koosta. Tämä on aivan pätevä, hyvä kysymys ja tällä hetkellä me pystymme vain keskustelemaan 23 nanometrin hiukkasista. Tämä ei ole tyydyttävä tulos, mutta tämä on tulosta käytössä olevasta teknologiasta. Ja emme me tämän ehdotuksen pohjalta pelkästään huomanneet, että meidän täytyy mennä pitemmälle hiukkasten koon vaatimusten osalta. Työ metodologian osalta alkoi jo kaksi vuotta sitten Genevessä. Me työstämme tätä, me tiedämme, että tässä täytyy edetä ongelman käsittelyn osalta ja tätä olemme tehneet jo jonkin aikaa ja jatkamme työtämme, kunnes saamme tuloksia. En voi, en pysty sanomaan, saadaanko tuloksia vuoden vai kenties kahden päästä, mutta työtä jatketaan ja tämä tehdään lainsäädännön mukaisesti. Tämä ehdotus heijastaa sitä maksimi mahdollisuutta, mitä tulee tietyn kokoisten hiukkasten mittaamisesta, mittaamisen. Toinen kysymys ohjeistukseen. Minulla ei ollut enää aika, puheaikaa, mutta useat parlamentin jäsenet kysyivät tästä ohjeistuksesta, joten tartun siihen nyt. Me olemme työstäneet ohjeistusta. Ja jälleen sanon, siis emme pelkästään me täällä, vaan olemme työstäneet ohjeistusluonnosta yhdessä tieteellisten, tieteellisen tukiyksikkökollegojen kanssa. Me olemme tarkastelleet Yhdysvaltojen lainsäädännön käytänteitä, olemme myös tarkastelleet että viimeaikaisia tapahtumia, olemme, olemme analysoineet mahdollisia estolaitteiden käyttötapauksia, ajatellaan nyt vaikka sitä, mitä on Euroopassa viime vuonna tapahtunut. Ja tarkoituksenamme ei ole, niin kuin aikaisemmin jo totesin, muuttaa perussääntöjä estolaitteiden osalta, koska tämän hetkinen lainsäädäntö on mielestäni riittävän selvää. Mutta meidän täytyy varmistaa se, että typihyväksyntäviranomaisten taholta menettelyt toteutetaan asianmukaisesti, joten tässä ei pidä sitten löytyä näitä porsaanreikiä. Yksi jäsenvaltio viranomainen yhdellä tavalla arvioi näitä asioita ja toinen toisella tavalla. Me olemme sitä mieltä, että tämänhetkiset määräykset ovat riittävän selkeitä myös poikkeusten osalta. Ah, me haluamme, ajattelemme myös tätä mahdollista estoluetteiden luetteloa. Tämän luettelon pitäisi olla avoin luettelo. Ei tässä voida jättää ulkopuolelle sitä, että insinööritaito ja mielikuvitus menee sellaisiin suuntiin, joita emme vielä pysty arvioimaankaan tässä vaiheessa, mutta työ edistyy ja me haluaisimme, että ohjeistus olisi valmista ennen vuoden loppua. Me olemme sitä mieltä, että moottorien suojastrategiat, jotka ovat jo toista RD, osa toista RDE-pakettia, tämän paketin pitäisi olla riittävä niin, että voidaan arvioida asianmukaisesti valmistajien suojelu menettelyt ja sitten tämä estolaitekysymys, niin tätä täytyy pystyä sellaisiksi kutsumaan, jos ne ovat sellaisia. Sitten suodattimien herkkyys lämpötila muutoksille tai lämpötilalle yleensä. Minun täytyy tässä asiantuntijakollegoita vielä pitää hieman selventämään suodattimien lämpötilan herkkyyskysymyksiä, mutta ennen tätä kenties vielä viittaisin, puuttuisin vaatimusten mukaisuus kertoin marginaaliin tai millä nimellä tätä nyt kutsutaankin. Palaan hieman siihen, mitä, mistä sanoin mistä puhuin jo aikaisemmin, jos meillä ei olisi ollut RT2 paketista keskustelua, niin kukaan ei varmaan olisi yllättynyt siitä, että olisi tällainen marginaali tai joustovara, joka liittyy näihin välineihin, joilla mitataan päästöjä. Oli kysymys sitten pienhiukkasta tai Noksista tai mistä tahansa. Jos tätä halutaan nyt kutsua vaatimusten mukaisuuskertomiksi, niin kyllä sitä sillä nimellä voi kutsua. Mutta tästä me emme niin laajalti keskustelleet vuoden alussa. Nämä välineet ja laitteet ovat hyvin uusia, ne toimivat eri tavalla eri matkoilla. Se myös riippuu siitä, mihin ne laitetaan, kun mitataan. Se voi antaa erilaisia tuloksia. Tämä on vain aivan normaali luontepiirre tämän tyyppisissä välineissä. Kysytte siitä, onko kysymys itse laitteistoista. No, me olemme tehneet yhteisessä tutkimuskeskuksessa kolmen, kolme vuoden tutkimuksen hiukkaspenseistä. Ja tämä tutkimus osoittaa, että hiukkasia voi mitata, mutta tämänhetkiset laitteet eivät vielä riitä siihen. Kenties tässä nyt on vähemmän otettu näitä, tai tämä pienempi luku 0,5, se on alhaisempi kuin mitä olisi pitänyt ottaa. Me olemme verranneet PEMSien suoriutumista laboratoriossa verrattuna muihin välineisiin, joilla mitataan hiukkasia. Tässä on täysin jätetty huomioon ajo-olosuhteet, polttoaineen vaikutus, ne erot, jotka, ne normaalit erot, joita on erilaisten ajomatkojen välillä. Joten tämä on vain hyvin minimi-minimiluku tässä, joka täytyy sallia. Ja tällä ei ole mitään tekemistä sillä, että näitä lainsäädännöllisiä rajoja muutettaisiin. Ne ovat sitä, mitä ne ovat. Niitä ei muuteta. Kenties 0,3, yhtenä vuonna seuraavana 0,2 0,2, mutta tämä ei ole nyt keskustelussa. Tässä on nämä vaatimusten mukaisuuskerto, jossa otetaan muutkin seikat huomioon kuin mittausvälineet. Ja toinen seikka tässä on se, että komissio ei ole se, joka teknisesti ideoi tämän asian. Tätä on kolme vuotta tutkittu nyt. Ei, eivätkä katalysaattoreiden äh, valmistajat vain sano, että nyt on sellainen väline, jolla voidaan alle 0,1 äh, mitata. Tietysti sellainen tulee, niin sitä käytetään. Joten tässä nyt täytyy olla tieteellisesti vahvat perusteet. Ja joilla voidaan antaa tietynlaisia vaihtoehtoja. Meidän täytyi perustaa työmme tiedolle, todistusaineistolle ja näitä, me sain, näitä todisteita me saimme ja ne osoittavat, että tämä on se minimiraja, jota meidän täytyy nyt käyttää, kun säädämme lakia hiukkaspemsimittauksista. Sitten kysymys menettelystä ja siitä, millä tavalla työ on nyt järjestetty. Olette aivan oikeassa. Me tapasimme niin kuin ainakin kun teollisuutta teollisuuden edustajia on paljon mukana. Kaikilla on oikeus olla mukana. Jos kansalaisjärjestöt haluavat suuressa määrin tulla mukaan, niin he ovat erittäin tervetulleita. Jos 50 sellaista järjestöä haluaa tulla, niin kyllä luettelo on täysin avoin. Jokainen voi tulla mukaan kokouksiin. Me kutsumme kaikki, mutta me emme voi pakottaa ketään keskusteluihin. Meidän täytyy asianmukaisella tavalla hallinnoida tätä. Meidän täytyy varmistaa, että jokainen saa mahdollisuuden ilmaista kantansa ja sitten me teemme johtopäätökset ja uskomme, että näin on myös toimittu. Sitten nämä kommentit vain kahden tai kolmen jäsenvaltion osallistumisesta. Älkääpä unohtako sitä, että jäsenvaltiot keskustelevat ja tässä on jo neljä kertaa jäsenvaltioiden kanssa keskusteltu tästä ehdotuksesta pysyvässä komiteassa, jossa esitetään näitä eh, ehdotuksia ja keskustellaan jäsenvaltioiden kanssa. Joten tietysti jäsenvaltiot ovat osa tätä, eh, kaikki jäsenvaltiot ovat osa tätä keskustelua, ei vain pari kolme jäsenvaltiota. Ne, jotka ovat mukana työryhmässä, jotka ovat erito, erityisen kiinnostuneita, ovat laatimassa meidän kanssamme yhdessä näitä eh, sääntöjä, mutta voit olla rauhallisella mielellä sen osalta, että kaikki jäsenvaltiot kyllä ovat olleet alusta lähtien mukana tässä Sitten tämä 30 sekunnin raja, onko se paljon vai ei? No tämä on osa tätä määritelmää, joten emme me voi määritelmää muuttaa. Tällä tavalla kylmäkäynnistys on kansainvälisesti määritelty, joten me vain seuraamme tässä sääntöjä. Ja sitten tällainen mielenkiintoinen kysymys. Ollaanko liian yksityiskohtaisia vai eikö oteta tarpeeksi yksityiskohtaisia vaatimuksia mukaan? pystytäänkö tekemään riippumatonta testausta. Olemme varmasti yhtä mieltä teidän kanssanne tässä, että, tästä, että kuten hyvin tiedätte, ongelmana on se, että tänä päivänä lainsäädäntöä määritellään tietyllä tavalla. Komissiolla on rajoitettu, rajoitettu toimivaltuudet, mutta emme voi tämän pitemmälle olla yhtä mieltä teidän kanssanne tämän vuoksi. Jos teidän mielestänne sääntöjen pitäisi olla erilaisia, tässä pitäisi olla enemmän odottamattomia yllätystestejä, niin sitten sitä voimme ehdottaa, joten paras tapa tukea tätä kantaa on tukea komission äh, lainsäädäntöehdotusta, kun keskustellaan neuvoston ja parlamentin välillä. Me emme voisi olla enempää teidän kanssanne yhtä, enempää yhtä mieltä kuin olemme. Ja ihan lopuksi nyt voimmekin käsitellä tätä suodatin ja lämpötila herkkyyskysymystä. I have to say that, uh... Kiitos. Olin yllättynyt kysymyksestä ensinnäkin. Näyttää siltä, että on hieman väärinkäsityksiä siitä, mitä eh, bensa suodattimet, hiukkasuodattimet voivat tehdä ja mitä eivät voi tehdä. Pitää paikkansa, että meillä on suodatin, johon hiukkaset jäävät, mutta jos eh, moottori päästää hiukkasia paljon, niin suodatin suodattaa osan hiukkasista, osa mm, menee sen ohitse, pääsee sen lävitse. Kun ajatellaan äh, ajoneuvoja, jossa on TPF, joka sitten suoriutuisi tietyllä tavalla, nämä tiedot eivät olleet oikeita, eivät pidä paikkaansa. Jos kyseessä on vaikkapa nolla asteen testaus, niin sitten äh, päästöt lisääntyvät välittömästi. Jos nämä tiedot yhdistetään äh, niihin tietoihin, joilla meillä on polttoaineista, joita markkinoilla on, mutta jotka eivät kuitenkaan ole valtavirta polttoaineita, eli tämä raskain 5 prosenttia, niin sitten taas päästöt lisääntyisivät 4 prosentilla. Ajoneuvo, joka näyttäisi olevan rajan alapuolella reilustikin, äh, on jo ylittänyt tämän euro 6 rajan näissä olosuhteissa. Ja tästä syystä totesimme, että jätetään nämä nyt huomiotta. Huomioimme vain sen, eh, mitä mittauksissa saadaan tuloksiksi silloin, kun keskitytään samoihin mittauksiin. Meillä on paljon ajoneuvoja laboratoriossa, eri laboratorioissa, ja sitten erilaisia mittauksia suoritimme todella paljon. 50 prosenttinen oli tämä epävarmuustekijä. Kun käytimme välineistöä, joka ei ollut asianmukaista, matalissa lämpötiloissa mittauslaitteisto särkyi. Se ei soveltunut tarkoituksensa. Ja sitä ei voida RDE-menettelyssä käyttää näin ollen. Yes, the temperature. Uh, I think they said. Um, think this is all for the moment. Siinä toistaiseksi taitaa olla kaikki. Thank you very much. I think that there is some, uh... Kiitoksia. Onko täällä jotakin lisäkysymyksiä vielä? Te ette vastannut Audia koskevaan kysymykseen. Oletteko jo ottaneet yhteyttä Kalifornian viranomaisiin vai ette? On, on this specific issue we are... Tämän seikan osalta emme ole ottaneet yhteyttä Yhdysvaltain viranomaisiin. Tämä tuli ilmi vasta eilen illalla tämä asia, joten tietystikään emme ole vielä olleet yhteyksissä Kalifornian suuntaan. Mutta totta kai otamme yhteyttä aina EPAhan, aina kun ongelmia ilmenee. Yhdysvaltain viranomaisiin otetaan silloin yhteyttä ja katsotaan sitten, mitä tästä seuraa. Thank you very much for... Kiitoksia. Kiitos hyvin paljon teidän vastauksistanne. And now we can go to... Kiitoksia siitä, että olette kokouksessamme tänään. Nyt menemme sitten esityslistalla viimeiseen asiaan. Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastustaminen. Kyseessä on tehoaine pentsatsoni ja sen hyväksynnän uusiminen. Nyt pyytäisin, että kaikki kollegat ja myöskin henkilöstö, henkilökunta antaisivat meille työskentelyrauhan, jotta voimme jatkaa kokousta. Kokous ei vielä päättynyt tähän. Jos joku haluaa poistua salista, niin poistukoon, mutta haluamme nyt jatkaa kokoustamme. Nyt annan puheenvuoron esittelijälle edustaja Potsille. Yes, thank you chairman. Thanks to... Kiitoksia puheenjohtaja, kiitokset eh, kollegoille tästä niin kun näin yllättävän hiljaisesti poistutte tätä salista. Vilpittömästi sanottuna minä olen varsin kypsä tähän vastustamiseen, mutta ei sitä voi nyt tässä tapauksessa jättää tekemättäkään. Jälleen kerran me keskustelemme sitä, että vastustamme komission täytäntöönpano toimia 106 artiklan pohjalta. Jälleen puhumme tiettyjen ö, kasvisuojeluaineiden, vaikuttavien aineiden vastustamisesta, siis tällä kertaa pentatsonista. Tätä käytetään maataloudesta. Pentatsonilla on korkea potten mahdollisuus päätyä pohjavesiin Yhdistyneen kuningaskunnan tie, ympäristöviraston ja samoin hakijoiden omien tietojen pohjalta pentatsoni voi olla vaaraksi. Ja tämä on myös mahdollisesti hormonihäiritsijäaine. Tässä komissio jälleen ottaa mukaan asetuksen 11.07.2009 torjunta-aineista ja tässä puhutaan artiklan yksi ennaltavarautumisperiaatteesta Euroopan unionin toiminnasta tehdystä, tehdyssä sopimuksessa. Komission asetusehdotuksessa ehdotetaan, että annetaan lupaa pentatsonin käytölle 31. tammikuuta asti vuodelle 2032 huolimatta siitä, että komissiolla ei ole sellaista tietoa, jolla voitaisiin vahvistaa tämän aineen turvallisuus. Ja samalla komissio vaatii näitä tietoja hakijalta, jonka täytyisi siis vahvistaa tämän aineen turvallisuus. Tämä, tätä tällaista vahvistamistietoprosessia on vahvasti kritisoitu, koska komissio päästää aineen markkinoille ennen kuin kaikki tarvittavat tiedot on annettu. 18. helmikuuta 2016 tapaus 12.13. oikeusasiamieheltä liittyi siihen, että komissio päästää tämän markkinoille. Ja oikeusasiamies vaatii, että tätä tällaista tietojen käsittelymenettelyä ei enää käytetä koska tässä myöskään komissio ei pysty omien lupaustensa mukaisesti toimimaan. Kenties tämä vastustaminen ei ole tasoltaan aivan niin vahva kuin glyfosaatti vaikuttavan aineen vastustaminen, mutta olemassa oleva lainsäädäntö, sen noudattaminen on tähdellistä. Muuten olemme sellaisessa tilanteessa, jossa Euroopan unionissa hyväksytyt aineet joissain tapauksissa eivät ole turvallisia, eivätkö ne vastaa lainsäädännön määräyksiä. Mielestäni meidän ei pitäisi antaa lupaa 15 vuoden ajaksi tälle vaikuttavalle annalle ennen kuin meillä on analysoitu riskipotentiaalia ennen kuin on kaikki tiedot, ennen kuin EFSA toteuttaa asiantuntijakuulemiset, ajatellen eh, eh, toksisuutta, ympäristömyrkyllisyyttä, eh, vaikuttavaa aineiden jäämiä ja niin edelleen. Toivottavasti kollegat voivat ymmärtää tämän ja voivat tukea minua ja komission pitäisi vetää pois tämä esityksensä ja luoda sitten työstää uutta, kun, niin, että siinä on mukana kaikki käytettävissä oleva tieto. Nyt voimme aloittaa keskustelun. Edustaja Jaar. Ja, ja vielen Dank. Kiitoksia paljon. On hienoa, että tässä nyt painetaan sitä, että kyse on täytäntöönpanosäädöksestä. Parlamentti on vain välillisesti sellaisessa mukana, ei suoraan, ja meidän täytyy nyt varmistaa, että varsinainen työ komission neuvoston välillä. Maatos politiikan asiantuntijana minulla on pieni ongelma tällaisen kahtaisen päätöksenteon kanssa. Kahtaisen päätöksenteon tarkoitan sitä, että yhtään sanotaan, että tämä on hyvä tai huono, mutta sitten totuus on jostain siitä puolivälistä. Ja kun on kyse hormonisista haitta-aineista, no kahvikin on sellainen, sekin vaikuttaa hormon, hormonijärjestelmään ei kenenkään tule kuitenkaan mieleen kieltää kahvin juomista. Kyse on vaikuttavista aineista, vaan myöskin käyttötavoista ja myöskin määrästä. Tällaisesta voidaan kiistellä loputtomiin. Mutta kuka käy, kenen täytyy käyttää Pentatsonen maanviljelyssä? Ja kenellä on oikeus sitä käyttää? mikäli on korvaavia aineita. Korvaavat mahdollisuudet täytyisi selkeästi määritellä ja tehdä tutkimuksia asiasta myöskin kemian teollisuuden alalla. Kyse on kasvinsuojeluaineista ja kasvinsuojeluaineiden yhteydessä. Tarkoitus on suojeltakin kasveja, mutta ei suojella toisia kasveja. Tietenkin tästä kokonaisuudesta voidaan keskustella, mutta mutta täytyy varmistaa myöskin, että kaikkia rajoituksia ja säännöksiä noudatetaan. Herra Potsin lause ei minun nähdäkseni tämän kaiken valossa ole perusteltu. Eli minä en hyväksy herra Potsin ehdotusta, että vastustettaisiin tätä. Edustaja Gerling. Kiitos puheenjohtaja. On mukava kuulla, että edustaja Pots kyllästyy näiden vastalauseiden esittämiseen. Minuakin tämä jo alkaa kyllästyttää. Haluaisin toistaa sen seikan, jonka olen jo usean otteeseen sanonut. Emme voi argumentoida, että komissio ylittää täytäntöönpanovelvollisuutensa sen takia, että emme pidä toimenpiteiden sisällöstä. PPP-toimet antavat komissiolle valtuudet juuri tällä tavalla toimia täytäntöönpano toimissa. Menettelytavan näkökulmasta ei pitäisi esittää tätä vastalausetta vastustamista. Jos kerta toisemme, toisensa jälkeen toimimme tällä tavalla, niin jossakin vaiheessa ihmiset eivät enää meitä kuuntele. Jotkut ovat jo tässä vaiheessa tietojeni mukaan. No, sitten sisältöön. Toki Päätöslauselmassa on paljon yksityiskohtaista tietoa. Ne eivät enää juurikaan ketään kiinnosta. Tämä on toistettu jo useaan kertaan. Mutta minun mielestäni eh, oikeusasiamiestä päätöslauselmassa on siterattu väärin. M-kohdassa todetaan, että ei pitäisi käyttää näitä vahvistavien tietojen menettelyjä. Komission pitäisi käyttää sitä menettelyä rajoitetusti vain silloin, kun se on perusteltua. Ei tämä nyt saa tarkoita sitä, että pitää lopettaa menettelyn käyttö, vaan tässä vain varoitellaan, ettei tule käyttää menetelmää väärin. Tekstissä sanotaan myös, että tulisi antaa prioriteetti eh, sille, että saadaan kattavat tiedot ennen kuin hyväksyntä annetaan. Loginen johtopäätös on se, että kun käytetään tätä vahvistavien tietojen menettelyä, niin näin ollen komissio on toiminut PPP-menettelyn mukaisesti, mutta Pentatsoni-tapauksessa kyse on nimenomaan näistä sisäeritykseen liittyvistä vaikutuksista. On tehty rottatutkimuksia ja niiden lisääntymisterveyteen kohdistuvista vaikutuksista tehtyjä tutkimuksia, joihin tämä liittyy. Kyse on siis hormonaalista haitta-aineista ja nyt työ on vielä kesken. Kukaan ei sano, etteikö tällaista työtä tulisi tehdä, vaan työ on vielä keskeneräistä. Emme voi kaikkea työtä keskeyttää sillä perusteella, että tämä hormonaalinen haitta-ainetyö on vielä kesken. Jos annamme jonkun hyväksynnän mennä eteenpäin, esimerkiksi 15 vuodeksi, ja sitten havaitaankin, että tuote on epäsopiva ja se pitää vetää markkinoilta, niin kyllä meillä on myös menettelyjä käytössämme siinä vaiheessa. Ei tämä tarkoita sitä, että pitäisi pelätä tässä vaiheessa lupamenettelyä. Meillä ei ole nyt tietoja sen tueksi, että lupa, lupa ei tulisi myöntää, niin tämä ei vielä riitä siihen, että mm, lupa evättäisiin. Voi olla, että tämä vaihe on edessä vasta monen vuoden kuluttua. Ei voi olla niin, että tuotteita otetaan markkinoilta, tuotteita, jotka ovat hyödyllisiä ja niillä ei ole tässä vaiheessa mitään haitallisia vaikutuksia, kun ajattelemme varovaisuusperiaatetta ja sitä, että niitä ei liiaksi käytetä. Kiitos etelästä Gerbrandi. Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Suoraan sanottuna, en ole vielä päättänyt, mitä mieltä asiasta olen, toisin kuin jotkut muut kollegat. Haluaisin kuulla, että komissio selittää, sitä, miten se päätyi tähän johtopäätökseen, jonka se teki. Oken, Oken olkaa hyvä. Kiitokset kaikille. Ja kiitokset herra Potts, teille tästä protestistanne. Vihreät kyllä todella voivat tukea teitä tässä. Ja kysymys ei ole pelkästään hormonihäiriköistä, joiden osalta meillä ei ole tätä dataa, vaan myös komissio totesi, että kun ajatellaan myrkyllisyyttä, niin nämäkään tutkimukset eivät ole vielä lopussa. Ja kun meillä on varovaisuusperiaate Euroopassa käytössä, niin on selvää, että oikeusasiamiehen johtopäätöksistä ei pitäisi riidellä tässä. Hän sanoi, että meidän täytyy lopettaa tällainen käytänne, jossa edelleen vaaditaan lisätietoja kaikissa jäsenvaltioissa ei tunneta oikeusasiamies kysymystä, mutta joskus tämä lupa annetaan jopa 15 vuodeksi, kun vielä ei edes tiedetä, mikä vaikutus tällaisilla aineilla on. Ja tämä heikentää ää, niin ihmisten terveyttä ja ympäristön tilaa kuin myös komission luottamusta komissiota kohtaan, koska komissio on jälleen toimii heikosti, kun ajatellaan standardeja, periaatteita ja lainsäädäntöä. Ja aina vain uudestaan nähdään se, että kansalaiset eivät luota meihin, koska me emme edes omaa lainsäädäntöämme ota vakavasti, emmekä omia periaatteitamme ota vakavasti. Joten todella toivon, että voimme saada enemmistön tämän vastustamisen taakse. Kiitos puheenjohtaja. Thank you very much. And now... Kiitoksia. Nyt voimme kuulla komission lausuman. Komission edustaja Schluven, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja ja hyvää iltaa, hyvät naiset ja herrat. Pentatsoni, siis nythän vastaan kysymyksiin. Enkä ole nyt ensimmäistä kertaa pappia kyydissä. Emme ole kovinkaan tyytyväisiä tähän tilanteeseen. Pentatsoni on aina, joka suhteen lupa menettely umpeutuu 2017 kesäkuussa. Ensimmäinen keskustelu luonnoksesta luvan pidentämiseksi, johon te viittasitte, on käsitelty jäsenvaltioiden sääntelykomiteassa. Olisin muistuttaa teidän mielinen, ennen kuin mennään yksityiskohtiin sen, että lupamenettely kasvinsuojeluaineiden suhteen on kaksivaiheinen prosessi. EU-tasolla puhutaan luvan antamisesta ja sitten myöhemmin jäsenvaltiolla merkittävä rooli, kun sallitaan kasvinsuojeluaineita, antaneen lupa, käyttölupa. Päätösosema teksti ilmaisee joukon erityisiä huolia, varsinkin kun on kyse pohjavedestä, esitekijä mainitsi myöskin hormonaiset haitta-aineet mainittiin, mutta myöskin horisontaisia kysymyksiä otettiin esiin, esimerkiksi vahvistavien tietojen käyttö ja ylipäänsä tämä koko tämä konsepti, sekin mainittiin. Oikeusasiamies, nyt toistan sitä, mitä edustaja Kölin sanoi, ei pyytänyt komissiota estämään tämän vahvistavien tietojen menettelyn käyttöä, se on kun vaikuttavien aineiden luvista. Oikeusasiamies päätöksessään viittasi vahvistavien tietojen käyttöön aiemman perusasetuksen yhteydessä, kun oli kyse markkinoille tuomisesta. Kaikki tapaukset, joita oikeusasiamies tarkasteli, liittyivät lupamenettelyihin tuon aiemman 91.404 404 lain säädöksen alla oleviin aineisiin, ei nykyisen 11.07 asetuksen piirin kuuluvista aineista ei ollut kyse. 11.07 ei käytä tätä samaa käsitettä vahvistujen tietojen menettelyä. Asetus mahdollistaa sen, että tällaista tietoa voidaan käyttää kahdessa tapauksessa. Ensinnäkin, kun on kyse uusista vaatimuksista, jotka tulevat esiin arvonta, arviointimenettelyn yhteydessä eikä sen jälkeen, kun hakemus on tehty, eikä hakija voinut tietää näistä säännöksistä silloin, kun hän hakemuksen teki. Tämä toinen tapaus on näiden tietojen käytön osalta se, että on uutta tieteellistä ja teknistä tietämystä, joka on ilmennyt arviointiprosessin yhteydessä. Oikeusasiamiehen päätös tietystikin otetaan meidän puolella erittäin vakavasti. Seuraava pointti. Hormonaaliset haitta-aineet. EFSA sanoo, että tietoa puuttuu, että voitaisiin vahvistaa hormonaalisen haitta-aineiden vaikutus. Ei tämä tarkoita vielä, että jokin aine ei ole hormonaalinen haitta-aine. Olemme käyttäneet käsitettä, joka liittyy vahvistaviin tietoihin silloin, kun on kyse hormonaalisista haitta-aineista, jotta voimme puuttua mahdollisiin Eh, hormonaalisiin vaikutuksiin. Pyyntö käyttää vahvistavaa tietoa tuli Essan puolelta, kun arvioitiin pentatsonia ja luokiteltiin sitä tällaiseksi eh, kategoria kakkosen aineeksi, jossa on aineita, joilla on lisääntymisterveyteen liittyviä vaikutuksia. Pitkän aikaa sitten COP-asetuksen yhteydessä tarkasteltiin, että tämä luokittelu ei liity lisääntymisterveyteen liittyvään myrkyllisyyteen. Olemme kuunnelleet Eka ja herra että aiemmin kertoi Ekan tekemästä työstä asian suhteen ja myöskin muiden näiden suhteen. Ekan kuultu. Tämä asetus ei, a, ei Pentatsonin osalta vi, tämä pentatsoni ei ole silloin luokiteltaiseksi lisääntymisterveyteen liittyväksi aineeksi. EFSA on ottanut kantaa asiaan, mutta katsoin tätä tietoille riittävästi, että tässä vaiheessa vielä tiedettäisiin, että aine olisi hormonan haitta-aine. Tästä syystä arviointiprosessin yhteydessä uutta teknistä tietoa ilmeni ja tästä syystä me komission puolella teimme nykyisen luonnoksemme ja pyydämme, että hakija toimittaisi lisää tietoa, jotta EFSA voisi arvioida tätä asiaa vuoden 2018 loppuun mennessä. Toinen seikka, joka mainittiin ja kyseenalaistettiin aineen turvallisuus, oli pohjavesikysymys. Se, että pentatsoni saattaa päätyä pohjaveseen. tätä ei voida kiistää. Mikäli ainetta ei käytä asianmukaisesti, silloin se saattaa päätyä pohjaveteen. Stero sulkee pois. Hakija teki hakemuksen, jossa oli mukana monia käyttövaihtoehtoja, käyttömahdollisuuksia mainittuina. Ja mahdollisuus saastuttaa perustuu mallinnukselle, tiety, niin sanotulle fokusmallinnukselle. Siinä otetaan huomioon ilmasto- ja ympäristöolosuhteet ja maaperätyypit. Emme tee arviota pelkästään yhden alueen valossa ja tietyn maaperälajin suhteen tietyssä paikassa Euroopassa, vaan kyse on erittäin yksityiskohtaisesta monimutkaisesta mallinnuksesta. kun riskin arvioijat jäsenvaltiossa ja EFSassa käyttivät tätä mallinnosta, silloin havaittiin lukuisia Pentatsonin turvallisia käyttömahdollisuuksia, kun on kyse pohjoisista seitsemän yhdestä skenaariosta, ja kun käytettiin vain tietty määrä hehtaaria kohti, 960 grammaa hehtaaria kohti tai vähemmän käyttöturvallisesti. Mikäli oli enemmän kuin 960 grammaa per hehtaari, merkitään vaikutuksia havaittu. Eikä mikäli yksikin turvallinen käyttövaihtoehto havaitaan, se on jo hyvä, mutta nyt 7.9. käyttömahdollisuudesta havaittiin turvalliseksi Käyttölupaa aiotta varten edellyttää sitä, että jäsenvaltiot erityisellä tavalla suojelevat pohjavesiä silloin, kun ne antavat käyttöluvan pentatsonia sisältäville kasvinsuojeluaineille. Mikäli toinen jäsenvaltio on antanut luvan ja on perusteltuja syitä, ja mahdollisuus osoittaa, että ympäristö koituu riskeeseen, toinen jäsenvaltio voi estää käytön. Niin ei ole pakko noudattaa vastavuoroisen tunnustamisen periaatetta. Yhteenvedonomaisesti voidaan todeta, että asetusluonnos on teksti, jonka suhteen komissio katsoo, että se ei ole ylittänyt valtuuksiaan asetuksen 11.07.2007 osalta vahvistavien tietojen menettelyn osalta katsottiin, että katsomme, että emme ole yli, oikeusasiamiehen näkemystä tai varovaisuusperiaatetta millään tavalla. luonnonsa aktiivisen vaikuttavan aineen lupamenettelyn maastamiseksi Pentatsonin kohdalla oli lupamenettely, jonka yhteydessä me havaitsimme, että turvallisia käyttömahdollisuuksia on. Kiitoksia ja kysymyksen esittäjä, vastustamisen esittäjä herra Butch. Muutama hetki tähän vähän. Arvon EPP-kollegalle en minä millään tavalla kiistä teidän perustelujanne. Minä vastustan tätä 15 vuoden määräaikaa ja sitä, millä tavalla tätä lupa on annettu. Minä en vastusta sitä, että käytetään maataloudessa. Ymmärrän, että joku kaunis päivä tämä aine voi saada luvan maatalous käyttää, mutta ei tässä vaiheessa, ei 15 vuoteen ilman näitä tietoja. Meidän täytyy tietää se, onko tämä aine turvallinen vai ei. Julie, minä kyllä otan tämän hyvin vakavasti, älä pelkää ollenkaan sitä. Minä kyllä ymmärrän erot meidän välillämme Ehkä sinä pidät enemmän tästä Yhdysvaltojen lähestymistavasta, riskipohjaista lähestymistavasta. Minä taas ennalta lähestymistavasta. Tämä on varmaan se tärkein asia, joka meitä tässä jakaa. Kyllä minä ymmärrän sinun näkökantasi. Ja komissiolle kiitokset siitä, että vahvistitte minun huolenaiheeni tässä. Siinä kaikki. okay, we can... Kiitoksia. Voimme nyt päättää keskustelun tähän. Muistuttaisin teitä vain siitä, että valiokuntamme äänestää asiasta 8. marraskuuta ja nyt me voimme päättää kokouksen tämän illan osalta tähän ja tapa mielen huomisaamuna.